Alors, bonjour, euh, mesdames et messieurs, nous commençons notre... Hyvää huomenta. Aloitamme tämän päivän kokouksemme. Alors, il faut arrêter le bavardage. Nyt täytyisi juttelut jo keskeyttää. Oui, c'est moi qui préside aujourd'hui. Niin, minä olen tänään puheenjohtajana. Toden totta. Aha. Uh -huh.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 kaupittamista. Tulkaukset kulkevat siis myöskin hyvä. No niin, siis oliko esityslistaan kommentteja? Ellei, esityslista katsotaan näin hyväksytyksi puheenjohtajan ilmoituksia. Tänään iltapäivällä meillä on äh, seminaari Itämerestä, Itämerestä kolmelta iltapäivällä. Koko iltapäivän istunto omistetaan Itämeri-aiheelle. Sitten ilmastonmuutostyöryhmä ja, ja muiden kuin hiilidioksidipäästöjen työryhmä pidetään 16-18.30.28. kesäkuuta yksi e kakkosesta Siban ja Skilakaakisin vetämät työryhmät nämä. Sitten 12. toukokuuta pidetyn kokouksen pöytäkirjaa, jos siihen ei kommentteja tule, katsotaan nekin hyväksytyksi. Ja nyt sitten ryhdymme äänestämään. Ottapa kaava äänestyskorttinne Framille. Skuteczna strategia europejska w zakresie surowców. Euroopan tehokas raaka-ainestrategia on aiheena. Onko, onko teillä kortit käsillä? Voimmeko käydä äänestämään? Poprawka skonsolidowana numer 1. Muutosytys yksi puolesta vastaan tyhjiä hyvä konsolidoitu muutosesitys 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmenan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Numero neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten numero kuusi puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Muutosesitys 1 kohtaan 1 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Numero 4 puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän koneellisesti. Muutosesitys numero neljä. Ovatko kaikki antaneet äänensä? Äänestys päättyy. 25 puolesta 12 vastaan hyväksyttyneen Numero 5 puheenjohtajan mukaan seuraavaksi puolesta vastaan hyväksytte. Seitsemän puolesta, numero muutosehdotus seitsemän puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. Sitten numero kahdeksan puolesta vastaan pyhiä hyväksyt. Numero yhdeksän puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Numero kymmenen puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Muutosesitys 12 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme tämän. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 18 puolesta 23 vastaan hylätty näin. Numero 13 puolesta vastaan. Minusta tuntuu, että tämänkin kaatui, mutta tarkistamme nyt kuitenkin. Äänestys siitä alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. 21 puolesta 19 vastaan. Päin vastaan siis hyväksyttiin. Ja eteenpäin numero on 21. Muutosytys numero 21 kohtaan 2. Puolesta Cardini, Crostetti ja Berlato siinä kirjailijoina. Puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Numero 19. Puolesta vastaan tyhjiä, hylätty, hylätty. Tarkistamme. Elektronisesti äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestö päättyy. 24 puolesta, 16 vastaan. Hyväksytty siis. Eh, seuraavalle sivulle menemme numeroon 29 asti. Riikka Mannerilta. Kohtaan kolme. 29 muutos puolesta. Puolesta vastaan tyhjä hylätty. Sitten numero 30 puolesta ja vastaan. Tarkistamme tämän koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy näin. 25-16 äänin hyväksytty. 31 sitten Puheenjohtaja korjaa. 33. Suoraan sitten seuraava kohtaan neljä. pierwszą część e, Ensimmäinen osa. Numerosta 33. Kahdessa osassa siis ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjiä hyväksytty. Jälkimmäinen osa 33 jälkimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjiä. Tar- tarkistamme tämän elektronisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki antaneet äänensä? Äänestys päättyy. 24.17 äänin hyväksytty. Następnej. Poprawka numer 39 w paragrafie 4a. Seuraavaksi muutokset 39 kohtaan 4a puolesta vastaan tyhjä. Tarkistamme tämän äänestys alkaa. Zamykam. Kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. 25, 15. Hyväksytty. Przechodzimy do strony następnej. 47. sitten seuraavalta sivulta. 47 no, kohtaan 5a. Puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Sitten 48 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämänkin. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki antaneet äänensä? Äänestys päättyy. Kaksikymmentä, kaksikymmentä Tasaäänin merkitsee sitä, että hylättiin. Kaksi tyhjää ääntä. 49 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. kohtaan 7, muutosesitys 59 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Tak, tak. W dwóch częściach? Poprawka 58 w dwóch częściach. Numero 58 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjiä hylätty. sitten jälkimmäinen osa 58 puolesta vastaan tyhjiä hylätty tämä. seitsemän sitten puolesta vastaan tyhjä hylätty. <clears throat> kaksi puolesta vastaan tyhjä hylätty. 64 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 61 kahdessa osassa. Ensimmäisen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten toinen osa 61 puoli, äh, puolesta vastaan tyhjä. Tarkistamme tämän koneella. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. 27.14 äänin hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 60 puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistamme. Äänestys alkaa päättyy 25.17 äänen hyväksytty. Numero 56 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 65 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjä Edustaja Lange. Puheenjohtaja, tarkistus 67 sen vedän pois, koska esittelijä ja varjoesittelijät viisaudessaan ovat päättäneet, että tämä ei kuulu toimi alan. Noinhän minä valiokunnan rivijäsenenä voi tällaista vastustaa. Minun mielestäni on ikävää, että tarkistuksessa yksi valittelemme sitä, että komissio ei ole ryhtynyt konkreettisiin toimiin. Ja tässä nyt on kyse juuri <laughs> konkreettisista toimista, eli uusiutuvasta energiasta ja esimerkiksi fosfaatin korjaamisesta. Eli että että Sanoisin, että tämä on konkreettinen toimi, mutta tosiaan, kun varjoesittelijät ja esittelijä viisaudessaan ovat toisin päättäneet, minä en voi asialle mitään. Toivon, että palaamme asiaan myöhemmin, eli vedän tämän pois. Kiitos. Mm-hmm. Oui, on, on oui. a déjà voté sur le, on a déjà ah, voté, okay. c'était positif. Oui. Więc wycofujemy poprawkę koleżanki 67. Mam nadzieję, że w przyszłości, tak jak pani powiedziała, wrócimy do tego tematu. No niin, kuten todettu, tulevaisuudessa sitten mm, asiaan joutumme palaamaan. Vielä nyt tästä laista strategiasta äänestämme. Olemmekin jo muuten 68 puolesta, siis jälkimmäinen osa, tyhjiä, hyväksytty. Kuusikymmentäyhdeksän puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Numero 70 sitten Florentsilta puolesta vastaan. Tyhjiä. Hylätty. 71 puolesta vastaan. Tyhjää. Ehdotan, että tarkistamme tämän koneella äänestys alkaa. ja päättyy tasapeli 22-22. Ja näin se on hylätty. kaksi puolesta vastaan tyhjä hylätty. Sitten 73 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistamme tämän elektronisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 27.15 äänin hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 78 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. seitsemän Nyt äänestämme siis muutosesityksestä 77 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 79 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistamme tämän elektronisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 23 puolesta, 21 vastaan. Hyväksytty. Sitten numero 80 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistamme tämänkin. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. 23 puolesta 20 vastaan. Hyväksytty ompi. Sitten 81. Ja 82 yhdessä puolesta vastaan tyhjä hylätty. 83 sitten. Puolesta vastaan. Tyhjiä, hyväksytte. 84 puolesta. neljä puolesta vastaan. tyhjä Hylätty. Mutta tarkistamme tämä nyt kuitenkin. Äänestys tästä alkaa. kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Suurella äänten enemmistöllä. Kahdeksankymmentäviisi vuorossa puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. kuusi puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. 87, 8, 9 ja 90 ovat identtisiä Äänestämme kaikesta yhdessä puolesta. Vastaan. Hylätty. kolme sitten puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. kaksi puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Głosujemy poprawkę 95. 95 seuraavaksi puolesta vastaan. Tyhjiä hyväksytty. numero 96 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 97 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 98 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Nyt äänestämme sitten elektronisesti koko lausuntoluonnoksesta muutetussa muodossaan. Äänestys siitä alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy lausuntoluonnos on hyväksytty suurella äänten enemmistöllä 42 ääntä puolesta, kaksi vastaan, ei yhtään tyhjää. Valmistelijalle onnen toivotukset hyvästä työstä. A, co jest następne? To jest koniec głosowań.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 Tytuł. Teraz czytamy tytuł punktu. Tak jest. Przechodzimy do, przechodzimy do kolejnego punktu y, e, naszych obrad. Alors, je demande tous ceux qui veulent partir e, qu'ils partent. On commence le point, le point suivant. Aloitamme seuraavan kohdan käsittelyn. Przechodzimy do punktu piątego. Pytanie wymagające odpowiedzi ust. E, seuraavaksi esityslistalla on sitten 2011 kautta 03 suullinen kysymys François Kostetelta, Antoni Parvanovalta ja Michael Cashmanilta koskien EU-maailmanlaajuista toimijantaa HI-virusta vastaan – Edustaja Kostet äh, saa puheenvuoron ensin, Parvanova sitten ja Cashman sitten kolmanneksi. Kolmantena suullisen kysymyksen esittäjänä. Edustaja Kostet, olkaa hyvä. Monsieur le Président. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin muistuttaa kollegoille, että vuonna 2009 komissio hyväksyi tiedonannon jonka tarkoitus on taistella HIV ja AIDSia vastaan Euroopan unionissa ja toimintaohjelma koskee vuosia 2009-2013. Strategiassa on kolme painopistettä. Ennaltaehkäisy, diagnosointi, taudin havaitseminen ja prioriteettitoimet ja ryhmät. Valitettavasti tällä hetkellä uusien tartuntojen määrä Euroopan unionissa ja sen naapurimaissa ei edelleenkään vähene Meillä on ECDCn Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen arvioita, joiden mukaisesti 30 prosenttia tartunnan saaneista ei ole kuitenkaan saanut diagnoosia tilanteestaan ja heillä on kolme ja puoli kertaa suurempi riski tartuttaa tautia eteenpäin verrattuna siihen, että he olisivat saaneet diagnoosin. Edelleenkin hoitoa tarjotaan liian myöhään. Usein tauti etenee kovin pitkään, pitkälle, mm, pit, kehittyneeseen vaiheeseen ennen kuin hoitoa on saatavilla. Meillä on myös uusia tutkimuksia, joiden avulla voimme uusia strategiaamme hyvin ehkäisyssä. On osoitettu, että tartunnan saanut henkilö, joka ottaa retroviruslääkkeitä heti diagnoosin jälkeen, luonnollisestikin, eikä vasta sitten, kun terveys on jo heikentynyt voi jopa 96 prosenttisesti vähentää sitä riskiä, että virus leviää terveisiin kumppaneihin. Yhdessä Euroopan unionilla on ensisijaisen tärkeä rooli maailmanlaajuisesti, kun toimimme AIDSia vastaan. Näin ollen meidän pitäisi pitää kiinni tästä asemastamme niin, että jo tehdyt investoinnit kantaisivat hedelmää ja niistä olisi hyötyä. Tässä komissiolle esitettävä kysymys. Kun otamme huomioon sen, että me olemme lähestymässä äh, väliarviointia strategiassa. Komissio voisi varmasti esittää katsauksen edistyksestä, jota tähän mennessä on saatu aikaiseksi, ja myös suosituksia äh, kun otamme huomioon ECDCn suositukset. Nehän on julkistettu vuonna 2010 joulukuussa. Aikooko komissio päivittää strategiaamme unionissa uusien tietojen perusteella ja myös naapurimaissa? Aivan erityisesti kun ajattelemme ennaltaehkäisyä, diagnosointia ja testausta. vuoden 2011 YK yleiskokouksen korkean tason kokous pidettiin. Ja kyseessä on kymmenvuotispäivä suhteessa YK yleiskokouksen erityisistuntoon, joka pidettiin. Eli miten komissio aikoo koordinoida strategiaansa AIDSin ja HIVin suhteen unionissa ja sen naapurimaissa niin, että eurooppalainen toiminta voisi laajentua. Tässä ne kysymykset, jotka haluamme esittää yhdessä kollegoiden kanssa, Parvanovan ja Käsmänin kanssa. Kiitos. bardzo Grostet. Kiitoksia François. Nyt äh, edustaja Parvanovalle puheenvuoro, olkaa hyvä. Thank you very much, President. Kiitos puheenjohtaja. Niin kuin Rova Grostet tuossa jo totesikin äh, ja kuvaili tämän pääasian, niin voisin ehkä lisätä, että hänen esittelemänsä luvut osoittavat, äh, kuinka suuria eroja on ja meidän täytyy puhua näistä äh, terveydenhoidon eroista. Haluaisin me, että kaikki EU-kansalaiset saisivat samat mahdollisuudet HIVn diagnosoinnin, hoidon ja muiden toimien suhteen jäsenvaltioiden tulisi asettaa kaikki nämä ihmiset todella samalle tasolle. On hyvä, että meillä on suunnitelmia, mutta todellisuudessa nämä suunnitelmat eivät ole vielä toteutuneet, emmekä tiedä, onko riittävää rahoitusta, vaikka jäsenvaltiot ovatkin asian hoitamiseen sitoutuneet. Ja jos HIVn ja AIDSin äh, hoidon erot ovat äh, lisääntymässä jäsenvaltioiden välillä strategiasta huolimatta, niin äh, mielestämme subsidiariteettiperiaatteen rajat ovat kyllä lähellä. Tilanne on erittäin huolestuttava. Sitten ovat vielä rekisteröimättömät laittomat siirtolaiset. On hyvin suuri joukko siirtolaisia esimerkiksi Pohjois-Afrikasta, joiden tilanteesta ei tiedetä. Kiitos. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z posłów chciał... Kiitos e, tästä. Haluaisiko joku muu tässä vaiheessa käyttää puheenvuoron? Ellei. E, e, käännymme Euroopan komission edustajien puoleen. Hyvä Esabdan. Hyvä edustaa terveyden pääosastoa. Olkaa hyvä. Zabranie głosu. Yes, thank you very much. And... Kiitoksia äh, kovasti. Komissio kiittää valiokuntaa tilaisuudesta äh, keskustella Euro, äh, EUn reaktioista HIV-AIDSiin. Tämähän on aika ajankohtainen, koska YK on korkean tason kokeushan vastikään New Yorkissa pidettiin ja meidän oma strategiamme on ollut puolisentoista vuotta voimassa. Meidän täytyy kyetä reagoida tähän HIV AIDS epidemiaan naapurimaissa sekä sitten myöskin globaalisti kytkeytyvät toinen toiseen, toisiinsa hyvinkin, mitä tulee tavoitteisiin ja, ja koordinaatioon mitä EUn strategiaan lähiseumaissa tulee. Siinä on ollut kyse ennen, ennen kaikkea ennaltaehkäisyn saatavuudesta ja olemme tietysti sitten kohdentaneet näitä toimenpiteitämme, asukkaisiin jäsenmaiden ja asianosaisten tuella. Tämähän perustuu tiedon, tiedon keruuseen ja, ja tilanteen seurantaan kautta Euroopan. Ja nyt voisimme sitten tietysti siirtyä pikkuhiljaa näihin esille nostettuihin nimenomaisiin kysymyksiin. Puolitoista vuotta siis on tätä strategiaa äh, nyt äh, noudatettu ja ECDCtä olemme äh, pyytäneet valmistelemaan seurannan sekä tiedonannon että itse toimintojen osalta EU- ja naapurimaiden strategian toteutumisesta. Tämä täydentää myös sitten muiden instrumenttien seurantaa ja seurannasta raponto, tapahtuvaa raportointia, erityisesti UNHCR ja YK muiden virastojen toimesta. Tästä kenties löydetään paremmin sitten keino esimerkiksi laittomien siirtolaisten ja muiden tilanteen seuraamiseen. Ei, meillä ei ole tällaista muodollista puolimatkan matkan arviointia eh, strategian osalta, eh, mutta olemme kumminkin kyenneet seur- ensimmäiset seurantakertomukset kyenneet julkistamaan koskien Dublinin julistuksen toteuttamista. Antaa aika hyvän kuvan tilanteesta jäsenmaissa. Eh, sitten me olemme vielä perustaneet tehokkaat mekanismit, koordinointimekanismit jäsenmaiden ja virastojen ja muiden asian osaisten kanssa tällaisten aivo riihien kautta. Me olemme myöskin yhteiskuntaa, kansalaisjärjestöjä ja erilaisia verkostoja ylläpitämään ja seuraamaan myöskin mitä tulee tutkimukseen ja testauksen edistämiseen ECDCn ohjeistus koskee sitten strategian toteuttamista, antaa sieltä hyviä ohjeita jäsenmaille, esimerkiksi mitä tulee testauksiin. Me säännöllisesti näissä tässä viisaiden kerhossa puhumme näistä testausmenetelmistä toistuvasti. Ensi viikolla seuraa palaveri ja silloinkin nämä testausmenetelmät ja testauksen tiheys ovat esityslistalla. Siinä ohjeita sitten luvassa lähi, lähivuoden testauksiin. Mitä sitten tulee itse, itse strategian ja päivitykseen? Me olemme voineet todeta, että strategian perustavoitteet ja peruspilarit ovat edelleenkin ajankohtaisia, eivät kaipaa uudistusta sikäli, mutta strategiaan on myöskin rakennettu, erityisesti toimintasuunnitelmaan on rakennettu tällainen jatkuvan seurannan ja päivityksen mekanismi, eli silloin kun muutokset ovat tarpeen, niin, eh, ne voidaan sitten toteuttaa mutkatta, mutkattomasti kautta jäsenmaakentän, kansalaisyhteiskunnan ja jäsenmaiden eh, ja naapurimaiden asianomaisten toimijoiden keskuudessa, mutta kuten sanottu, eh, tässä nimenomaan diagnosointi, saatavuus ja testaus ovat mm, etusijalla. Meillä on siis kaksi strategiaa oikeastaan käytännössä, käytössä toisiaan täydentäen eri ma- maantieteellisten tilanteiden mukaan so- sopeutettuja molempia strategioita, strategioita ohjaa, ohjaavat y- toisiinsa kytkeytyneet tavoitteet ja päämäärät. Sitä koordinoidaan, sitä koordinoidaan sekä poliittisella että itse ruohonjuuritason palvelutasolla, ne myöskin eri pääosastot, jotka vastaavat eri, eri, äh, eri strategian osista, ovat äh, kiinteistään kytkeytyneet muun muassa kehitysyhteistyöpääosasto äh, näissä lausunnoissa, jotka korkean tason kokouksessa julkistettiin, ne kuvastuvat myöskin tässä itse poliittisessa julistuksessa, jota Euroopan unioni asettui tukemaan. Ja esimerkiksi maailman AIDS-päivän neuvoston päätöks, johtopäätökset Komissio koordinoi näitä toimiaan saavuttaakseen eh, yhteisen päämäärän eli eh, ennaltaehkäisyn, hoidon ja tukitoiminnan saatavuuteen kaikille niin, että tavoitteet 2015 vuoteen mennessä saataisiin täysimittaisesti saavutetuksi. E- erityisesti on pyritty korostaa ihmisoikeuksien noudattamista kaikessa toiminnassa, e- esimerkiksi myöskin mitä tulee leima, leima, leimautumisen ja sukupuolten tasa-arvon noudat, ehkäisemiseen ja sukupuolten tasa-arvon noudattamiseen tässä työssä. Kiitos. Kiitoksia kovasti tästä se, eh, edustaja Gutierrez, olkaa hyvä. Kiitoksia. Kai tässä nyt vielä voi käyttää puheenvuoron puheenjohtaja komission puheenvuoron jälkeen. Tämä olisi tärkeää mielestäni ottaa huomioon ainakin seuraavaksi, kun asiasta keskustelemme. Mielestäni käsittelemme tätä aihetta erittäin byrokraattisesti. Espanjassa nuorten AIDS-tapaukset ovat lisääntyneet erittäin huolestuttavassa määrin. Ja minä haluaisin, että tänne kutsuttaisiin viraksemme henkilö, joka jo 30 vuoden ajan on taistellut AIDSia vastaan. Hänellä oli, kolme hänen lastaan on kuollut AIDSiin. Kyse on muun muassa naisten tilanteesta, siis prostituoiduista muun muassa sekä nuorista. Ja tilanne on hyvin erilainen kuin se, mistä me täällä puhumme. Nuorten parissa ollaan huomattavasti enemmän huolissaan sitä, ettei tulla raskaaksi kuin sitä, että saataisiin HIV-virustartunta. Ja jotenkin äh, tässä ollaan mielestäni nyt menty vähän väärään suuntaan. Ja kun katsotaan äh, kadulla eläviä ihmisiä, niin äh, heidän tilanteensa on täysin erilainen kuin nämä meidän hienot hallitusten strategiamme ja, ja tilastomme, joita me keräämme. Mielestäni, me, mielestäni meidän tulisi lähteä kaduille ja tehdä tätä asiaa työtä ruohonjuuritasolla. tasolla Äh, näiden äh, ihmisten parissa, koska sieltä sosiaalisista ongelmistahan tämä asia erityisesti lähtee. Joten haluaisin, että järjestäisimme kokouksen ja että kutsuisimme näitä todellisia tekijöitä tänne vieraksemme. Kiitos. Kiitos. Erik Septa, komission edustaja, olkaa hyvä. Monsieur Sapin. Oui, merci, monsieur le président. Niin, kiitos puheenjohtaja, että saan puheenvuoron. Minä oikeastaan kuulun yhteistyö- ja kehitysasioiden pääosasta, joten ei meillä ole erityistä lisää sanottavaa tähän problematiikkaan ja erityisesti Espanjan tilanteeseen. Ainut kommentti jonka voin esittää liittyen jokapäiväiseen elämään ja kehitysyhteistyöhön, niin samantyyppistä mm, ongelmatiikkaa on kyllä nähtävissä myös sen suhteen, että eh, mitä poliitikot tekevät ja toisaalta minkälaista todellisuutta kansalaiset elävät, jotka näistä ongelmista kärsivät. Me olemme kansalaisyhteiskunnan kumppaniemme kanssa tietenkin yhteydessä jokapäiväiseen elämään, ruohonjuuritasoon. He muistuttavat meille siitä, mitä AIDS ja HIV-virus käytännössä tarkoittavat todellisessa elämässä. Miten hoitoa saadaan, miten pääsee ennaltaehkäisevään hoitoon ja niin edelleen. Eli tässä on oikeastaan se vastaus, jonka halusin esittää. Merci beaucoup, monsieur Satan. Alors, je donne la parole maintenant à madame. Kiitoksia kovasti, herra Santan, myös François Costet. Olkaa hyvä. Haluan käyttää vielä uudestaan puheenvuoron, koska kollega Kortinisen puheenvuoro oli erityisen oleellinen tässä asiassa. Me tiedämme, mitä kaikkea komissio voi tässä asiassa tehdä, mutta kuitenkin tässä pitkälti rajoitutaan toissijaisuusperiaatteeseen ja siihen, mitä jäsenvaltiot voivat asiassa tehdä. Pitää paikkansa kyllä se, että tästä syntyy hieman se tunne, että kun tätä asiaa on nyt jo valitettavasti vuosikausia käsitelty, niin pettymyksiä on ollut. Ei ole oltu riittävän valppaina sen suhteen, että olisi tarpeen taistella ihan jokapäiväisessä reaalielämässä tätä tautia vastaan. Komission edustaja oikeastaan nosti esille seuraavanlaisen kysymyksen. Hän puhui maahanmuuttajista. Totta kai unionissa meillä on heitä, maahanmuuttajia kovasti, ja usein he eivät ole diagnosoinnin ulottuvilla ja näin ollen he eivät saa myöskään hoitoa. Tästä syntyy tartuttamisriskejä. Onko meillä suosituksia erityisesti tähän asiaan liittyen jäsenvaltioille annettuna? Haluaisin kuulla komission kommentit tästä kysymyksestä. Pan Michael Hübel. E, Michael Hübel, olkaa hyvä. Thank you very much. I think these... Kiitos. Nämä ovat todella tärkeitä kysymyksiä myös se, että yhteys kansalaisyhteiskuntaan säilyy. Minähän totesin, että tällainen kansalaisyhteiskuntafoorumi on olemassa eikä se mitenkään rajoitu yksinomaan kansanterveysohjelmiin. Olemme pyrkineet todella eri ohjelmat saattamaan yhteen kansalaisyhteiskunnan kanssa niin, että tätä HIV-AIDS-asiaa saataisiin hoidettua mahdollisimman tehokkaasti. Ja todella koko strategiamme avain on se, että muistamme todellisen elämän, niin kuin te sanoitte, siellä ruohonjuuritasolla. Ja ECDC tautien ehkäisy- ja valvontakeskus on ryhtynyt erityisiin toimiin erityisesti siirtolaisten ja heidän terveyskysymystensä suhteen ja suosituksia jäsenvaltioille on annettu. Ja tämä on kyllä aihe, jossa meidän täytyy ehkä vielä jäsenvaltioiden toimiin puuttua. Kiitos. Kiitos tästä. Haluaako joku nyt tässä vaiheessa käyttää puheenvuoron? Ellei, Kiitoksia kovasti sitten komission edustajille. Menemme esityslistalla eteenpäin koskien Euroopan ympäristölainsäädännön soveltamista. Esityslistan kohta seitsemän, sanoo puheenjohtaja. Przechodzimy do punktu szóstego. Eipäs ollutkaan, vaan kohta väliin osuu kohta kuusi joka äh, on Osa Westlundin suullinen kysymys 211 äh, kautta kalatuotteiden sieltämästä dioksinista Suomessa ja Ruotsissa. Edustaja Westlund, olkaapa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin kuin kaikki valiokunnassa tietävät, Dioksiini on yksi kaikkein vaarallisimpia olemassa olevia aineita ja siksi meillä on Euroopan markkinoilla yhteiset säännöt koskien sellaisia tuotteita, jotka sisältävät korkeita dioksiinipitoisuuksia. Ruotsi ja Suomi ovat saaneet näihin sääntöihin poikkeuksen jo aiemmin, koska tätä Itämerestä kalastettua vaarallista kalaa, myrkyllistä kalaa halutaan myydä jatkossakin kuluttajille. Ja nyt tätä poikkeusta halutaan vielä pidentää. Kun poikkeus saatiin, ehtona oli kuluttajille tiedottaminen. Tiedottaminen siitä, että on vaarallista syödä liikaa tällaista dioksidikalaa. Tähän liittyi muuten myös vientikielto. Ja Ruotsin elintarvikevirasto on nyt todennut, että kuluttajille tiedottaminen ei onnistu. Vain 17 prosenttia kuluttajista tietää, että että hedelmällisessä iässä olevien naisten ja lasten on näitä suosituksia kunnioitettava. Eh, he saisivat syödä vain kaksi-kolme kertaa vuodessa Itämerestä kalastettua kalaa. Ja kun ajatellaan lapsiperheitä, lapsiperheet eivät näytä tietävän, että että tämä koskee myös silakkaa. Tuhannet perheet nähtävästi syövät silakkaa hyvin usein. Ja elintarvikevirasto Ruotsissa on todennut, että tässä on äh, nyt suuri riski olemassa, että helmässä, jossa olevat naiset sekä lapset syövät aivan liikaa tätä kalaa ja tämä on vaarallista. Äh, asia ei kuitenkaan ole otettu vakavasti teollisuutta on kuunneltu ehkä hiukan liikaa. Mitä komissio aikoo tehdä? Tämä on kysymykseni. Miten komissio aikoo huolehtia siitä, että kuluttajat saavat tietoa, että Itämeren silakka ja lohi sisältää niin paljon dioksiinia, että sitä ei tule syödä kuin kaksi tai kolme kertaa vuodessa, jos nyt kuuluu esimerkiksi minun ikäluokkaani tai on lapsi. Ja sitten äh, Ruotsin vientikielto Kannetaanko tästä jotain vastuuta? Mitä komissio tekee, etteivät ranskalaiset esimerkiksi tätä kalaa joudu syömään lautasella ravintolassa, koska näin tämän lehtiartikkelin mukaan on tapahtunut? Sitten täällä on puhuttu monta kertaa hapansilakasta, että kyse on vain hapansilakasta. Minun mielestäni ei ole mitään syytä kieltää hapansilakkaa. Hapansilakalle voitaisiin antaa rajoittava poikkeus, koska mikään ei osoita, että naiset tai lapset söisivät hapansilakkaa liikaa, eli se ei ole mikään terveysriski, mutta tämä ongelma on huomattavasti laajempi kuin vain hapansilakka, ja sitä ei ole otettu vakavasti. Joten eikö komissio olisi voisiko komissio pohtia sitä, että se voisi ottaa käyttöön hyvin rajoitetun, vain hapansilakkaa koskevan poikkeuksen tämän laajan poikkeuksen sijaan? Kiitos. Dziękuję bardzo. Mamy dwóch przedstawicieli komisji, pana Kiitos kovasti. Flu ja Östete on, ovat tuolla komissiosta. Muutama puheenvuoro pyyntö myöskin lattialta. Muutamakin puheenvuoro minä haluaisin vaan, minä haluaisin vaan tämän puheenvuoropyyntöni tästä esittää teille tiedoksi. Eh, nostakaa kädet reippaasti pystyyn, jos haluatte puheenvuoron. Eli nimi kyltti ylös, jos haluatte käyttää puheenvuoron. Rozpoczynamy w tej chwili. Przedstawiam, e, proszę pana, pana Fluo o zabranie głosu. Nyt komission edustaja. Mr. Chairman, ladies and gentlemen. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat. Dioksiinin maksimitaso ruoassa on ollut säännelty asia jo vuodesta 2002 lähtien. Kun otetaan huomioon korkea dioksiinin määrä Itämeren kalassa, niin Suomi ja Ruotsi on alistettu hyvin tiukoille määräyksille, poikkeussäännöille tämän vuoden loppuun saakka. Tämä koskee kotimaan markkinoille tuotavaa Itämeren kalaa. Poikkeus myönnettiin sen jälkeen, kun Ruotsi ja Suomi osoittivat, että ne täyttävät poikkeuksen ehdot ja osoittivat, että poikkeus ei vaaranna kansanterveyttä. Ensinnäkin ehdot ovat sellaiset, että on oltava järjestelmä, joka varmistaa, että kuluttajat saavat tiedotusta ruokavalio-ohjeistuksesta koskien kalaa Itämerestä. Toiseksi täytyy täytäntöönpanna toimia, jotka varmistavat, että kalat ja kalatuotteet, jotka eivät täytä ehtoja, e- eivät joudu markkinoiduksi Ruotsin ja Suomen ulkopuolelle. Ja kolmanneksi jatkuvasti seurataan dioksiinitasoa kaloissa Itämerestä. Näitä ehtoja on seurattu paikan päällä komission elintarviketarkastajien toimesta vuoden 2005 äh, lähtien. Ja komission tiimille on esitetty todisteet siitä, että järjestelmä näyttäisi toimivan tehokkaasti. Komissio ei ole saanut tietoonsa livsmäärä raporttia, eikä sille ole virallisesti tuotu tietoon sitä tietoa, että ehtoja ei enää kunnioitettaisi. Emme ole myöskään saaneet todisteita siitä, että kalaa olisi markkinoitu Suomen ja Ruotsin ulkopuolella, sellaista kalaa, joka ei täytä ehtoja. Viranomaiset näissä maissa ovat esittäneet toimintasuunnitelman mahdollisten puutteiden korjaamiseksi. Lisäksi jäsenvaltiot tutkijoita on pyydetty kiinnittämään erityistä huomiota Itämeren alueen kaloihin ja toteuttamaan valvontatoimia. Tähän mennessä ei ole minkäänlaisia hälytysilmoituksia siitä, että sääntöjä ei olisi noudatettu ja olisi tuotu Ruotsissa ja Suomessa äh, tällaista kalaa markkinoille. Haluamme kiinnittää huomionne siihen, että poikkeus Suomelle ja Ruotsille ei tarkoita sitä, että nämä maat voisivat kotimarkkinoidensa ulkopuolella markkinoida kalansa, vaan niiden täytyy varmistaa, että säännöt, joita viedään, noudattaa EU-lainsäädäntöä kyseisessä asiassa. Tilapäinen poikkeus päättyy tämän vuoden lopussa. Tilannehan on parantunut, mutta edelleenkin se on ongelma, koska dioksiini ja PCB ovat kovin voimakkaita vaarallisia aineita. Tästä syystä komissio on aloittanut keskustelut koskien kautta 2012 eteenpäin ja tarkoitus on toimia Itämeren alueen työryhmän puitteissa, jossa mukana ovat kaikki Itämeren alueen kahdeksan valtiota. On pohdittu useita vaihtoehtoja ja loppujen lopuksi työryhmässä päästiin sopimukseen siitä, että poikkeusta jatketaan pelkästään tiettyjen kalalajien suhteen, erityisesti silakan suhteen, tietyn kokoisten silakkojen ja lohien suhteen hyvin tiukkojen sääntöjen sääntelemänä. Komissio korostaa, kuinka tärkeää on näiden ehtojen täytäntöönpano. Ja jatkossa tarkastuksia jatketaan elintarviketarkastajien toimesta niin, että todella seurataan jäsenvaltioiden lainsäädännön täytäntöönpanoa tämän poikkeuksen suhteen ja sitä, noudatetaanko dioksinilainsäädäntöä myös muissa jäsenvaltioissa Itämeren alueella. Komissio on vakuuttunut siitä, että ehdotettu ratkaisu takaa kuluttajan suodan ja myös kalatalouden jatkuvuuden Itämeren alueella. Ja pitää myös yllä ruokaperinteitä samanaikaisesti. Kiitos. Kiitoksia tästä komissiolle kovasti tukkupuheenvuoropyyntöjä jo luen, luet, puheenvuoron pyyntäjien luettelon tässä ja nyt. Wilmot Glenis, pani Morkunaite Radwil, pani Rodberen Dagmara, pan Karl Schleiter, Sofio Koni, Satu Hassi, Mm, pani Marit Polsen, Françoise Grostet, Karl-Heinz Florenz oraz pani e, Asa Westlund. Pan Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie. No niin, siinä e, puhujaluettelo, jota lähdemme e, purkamaan. Kiitoksia puheenjohtaja Äh, ja on, oli hauska kuulla, että, että komissiokin on tajunnut, että, että ettei, ettei ää, ää, äh, äh, Itämeren kalojen dioksinipitoisuus ole terveydelle vaarallista. Lismenes on Ruotsissa tullut samaan tulokseen, että tämä ei ole ruotsalaisille kuluttajille ongelma dioksinipitoisuudet ovat päinvastoin vähentyneet Ruotsissa viime vuosina ja, ja että dioksinipitoisuudet eivät ole sen korkeampia Ruotsissa kuin muuallakaan Euroopassa noin puolet siedettävästä suvettavasta päivittäistä annoksesta. Niissä vain parhaillaan. Euroopahan perustuu paikallisten perinteiden kunnioittamiselle ja ne ovat erilaisia. Ne muutamille ruotsalaisille <clears throat> on erittäin tärkeä perinne saada syödä näitä hapansilakoita. Jos minä avaisin tämän purkin täällä huoneessa nyt, niin evakuoisitte salin aika äkkiä. Kaikki Ruotsissa tietävät, että, että tämä haisevat niin hirvittävän pahalle, että yksikään lapsi tikullakaan varmaan tar- koskisi näihin. Kerran vuodessa kumminkin hapansilakkaa Ruotsissa kuuluu syödä. Tässä on tärkeä tämä ää, määrä. On aina pieninä, olemattoman pieniä määriä tätä, tätä hapansilakkaa, hapan lohta siellä syödään. Tärkeää tietää, minä olen tässä salissa monta kertaa esimerkiksi elintarvikkeiden keskustelun yhteydessä sen puolesta, että, että kuluttajalle pitää jäädä itse valinnanvapaus, ei ylhäältä päin saa määrätä, mitä, mitä porukka syö. Kyseessä on pelkästään, pelkästään oikean tiedon antamisesta näin on meillä tehty. Eli Menesverket Ruotsissa jatkossakin varmasti antaa oikeanlaisia ja oikean suuntaisia, suuntaisia suosituksia naisille ja lapsille koskien dioksinipitoisen kalan syömistä. Muuten ne saavat itse syödä mitä haluavat ja koska haluavat. Mitä vietiin tulee, selvityksissä on käynyt ilmi, että, että minkään näköistä merkkiäkään hapansilakan viennistä ja, ja kuten äh, on todettu, komissiokin äsken totesi, että paljon on merk- äh, näyttöä siitä, että Ruotsi on, on seurannut, on noudattanut ja tulee noudattamaan näitä tiukkoja tähän liittyviä ohjeita ja määräyksiä. Vetoankin komissio, että komissio jatkaa tätä poikkeusmenettelyä. Ajatellaan myöskin, myöskin sitten ja näitä työpaikkoja häviää tuolta kalatalouden piiristä. sinä että tiedät, että rannikkokalastajat e, e, eivät pärjäisi pelkästään hapansilakan raaka-aineen kalastuksella. Ei se ole heille yhtään olennaista. Kysymys on paitsi Pohjois-Itämeren, Suomen ja Baltian maiden kalastuselinkeinosta. Kiitoksia puheenjohtaja. Dziękuję koleżance e, Bild, Korac. Kiitos kovasti, e, edustaja Karatsa Bild. No niin, Smulmat seuraavaksi, olkaa hyvä. Thanks very much. Um... Kiitos kovasti. Ensinnäkin mehän emme varsinaisesti puhu silakasta, vaan pikemminkin lohesta. No, minäkin hieman sekoilen näissä kaloissa, mutta joka tapauksessa nyt puhumme siis lohesta. En tiennyt, että on perinne Ruotsissa syödä saastunutta kalaa. Aika kummallista minun silmissäni. Lapset saavat vain kolmisen kertaa vuodessa tätä kalaa ja siinä on, on riskirajoilla. Haluan tietää komissiolta, mitä he aikovat tehdä sen tiedon suhteen, mitä Ruotsin pitäisi antaa kuluttajille. Tutkimus osoittaa, että vain 17 prosenttia oli tietoinen näistä raja-arvoista. Miten aiotte varmistaa sen, että kuluttajilla on tarvittava tieto, jotta kuluttajat voivat tehdä valintansa syömänsä ruoan suhteen perheessään? Usein puhutaan tiukemmista säännöistä elintarvikealalla. Näkeekö komissio lisätarvetta tutkimukselle sen suhteen, miten kuluttajat ottavat vastaan annettua tietoa? Ei ole tyydyttävää, että vain 17 prosenttia ihmisistä tietää nämä raja-arvot. Ja tässä me nyt olemme näennäisesti tyytyväisenä, kun myönnämme poikkeuksia Suomelle ja Ruotsille. Dziękuję koleżance. Film od pani Radwile Morkunait. Sitten edustaja Morkunait. Ačiū pirmininkė. E, iš tiesų pastaruoju. Kiitos puheenjohtaja. Todella julkisuudessa on hyvin paljon tietoa siitä, että Itämeren kala ei välttämättä ole ravinnoksi soveltuvaa. Tietoa on myös vääristelty hyvin paljon. Joskus eh, ja se, että kuulimme, että 70 prosenttia kuluttajista eivät saa tietoa siitä, että Itämeren kalaa ei ole ravinnoksi soveltuvaa, on hyvin huolestuttavaa ja meidän tulisi pyrkiä nyt siihen, että kuluttajat todella saavat objektiivista tietoa. Omassa kotimaassani on kaksi tapausta, joissa turskasäilykkeissä dioksiinipitoisuudet olivat yli sallitun raja-arvon. Ja näin on tapahtunut myös muissa jäsenvaltioissa. Kysyisinkin komissiolta, mitä tulee monitorointiin, mitä tulee valvontaan, niin onko merkkejä tai suuntausta havaittavissa siitä, että dioksiinipitoisuudet ovat lisääntymässä Itämeren kaloissa? Tänään iltapäivällä käydään keskustelua Itämeren tilanteesta, ekologisesta tilanteesta. Ja ehkäpä komissio voi kertoa meille, onko bonus 169 ohjelma antanut jotain merkkejä tästä ja onko saastuminen Itämeressä lisääntynyt huolestuttavalla tavalla. Ja ehkäpä komissio voi sitten myös kertoa, mihin toimiin se on ryhtynyt. Kiitos. Kiitoksia, rouva Morkunaite. Nyt puheenvuoron saa rouva Roth Berendt. Mr. President, it's a well known... Kiitos puheenjohtaja. On hyvin tunnettu salaisuus täällä, julkinen salaisuus, että olen kiinnostunut dioksinitasosta eläinrehussa ja elintarvikkeissa. Olen kyllä tuntenut dioksinitilanteen jo pitkän aikaa. Nyt puhun parlamentin jäsenenä. Ruotsin hallitus on, on täysin oikeutettu myrkyttämään kansalaisiaan. Sillä on täysin oikeus siihen. Ihmiset saavat tiedon kyllä, mitä EU-ssa tapahtuu. Kokoukset webstreamataan, he saavat tiedon halutessaan. Mutta entäpä sitten se, että saako komissio myrkyttää muita Euroopan unionin kansalaisia? Minulla on muutama kysymys. Ensinnäkin, miten voi olla niin, että selvä myrkky, dioksiinihan on selvästi myrkky. Miten voimme ajatella, että edes raja-arvoilla oleva kala Itämerestä sallitaan kahdessa jäsenvaltiossa – ja tämä raja-arvo koskee kaikkia äh, kalalajeja. Kol- kollika viittosi, äh, viittosi täällä äh, hapan silakkaan. Se nyt ei ole ongelma, jos merkinnät ovat kunnossa purkin kyljessä. Raskan olevat naiset ja lapset tämän tietäisivät merkinnöistä, mutta kollegat Ruotsista viittasivat Westlundin naiviuteen. Minä en ole samaa mieltä. Minusta hän ei ole ollenkaan naivi. Hän puhui myös muista silakoista. Mehän emme puhu pelkästään hapansilakasta, vaan puhumme myös muusta pyydetystä silakkasadosta, aivan niin kuin komissiokin totesi, silakoista, jotka ovat tietyn kokoisia. Tämä pätee Ruotsiin ja Saksan ja kaikkiin muihinkin maihin. Eli puhumme Itämeren kalasta, silakasta, lohesta ja muista la- kaloista. Miten komissio voi edes kuvitella, että tätä poikkeusta pidennettäisiin? Sehän on aivan naurettava ajatus. Ja tästä syntyisi melkoinen myrsky. Toki voidaan vedota paikallisiin perinteisiin. Me kunnioitamme paikallisia perinteitä, jos halutaan vaikkapa tehdä hapansilakkaa tai, tai rosvopaistin kaltaista kalaa. Kyllä me kunnioitamme näitä perinteitä. Mutta tässä ei viitata mihinkään muuhun. Ja selvästi eh, taistelen poikkeusta vastaan. Se on aivan, aivan päivän selvää. Täytyy kysyä teiltä, ettekö itse koe olevanne naivi, kun tekin olette Ruotsista. Jos tämä kalasaalis pidetään kyseisessä jäsenvaltiossa ja syödään siellä itse, kun ajatellaan meitä muita Euroopassa, vaikkapa Ranskassa, niin onko se asianmukaista, että me syömme saastunutta kalaa? Minusta se ei ole asianmukaista. Kyseessä on myrkky ja tällä, tällä alalla komissio on aina viime, aina viime kädessä vastuussa. Tämä sanotaan selvästi joka paikassa. Vuonna 2005 on tehty tarkastuksia, kuinka paljon tämän jälkeen on tehty tarkastuksia. Ette maininnut mitään päivämäärää. Kenties jos tarkastuksia ei ole tehty, niin se ei varmasti ole hyvä merkki. Jos molemmat voisimme puhua saksaa, niin varmasti tilanne olisi selkeämpi. Sanoitte, että ja valvontajärjestelmän puutteita on seurattu. Tämähän tarkoittaa sitä, että valvonta ei toimi. Et te vain muotoilette tämän kauniiseen pakettiin. Tämä tarkoittaa sitä, että olette havainnut, että saastunutta kalaa Suomesta ja Ruotsista on viety muualle Euroopan unioniin. Mutta miten tätä nyt voidaan sitten valvoa? Eihän sitä voida valvoa. Ei tällaista tilannetta voida hyväksyä. Me emme tässä puhu siitä, että ollaan kutakuinkin siellä äh, riskirajoilla, ylärajoilla jonkin mm, mm, mm, vähemmän myrkyllisen aineen suhteen, vaan me puhumme dioksiinista, joka on todellakin myrkky. Jos syödään tätä kalaa vain muutaman kerran vuodessa, jossa on paljon dioksiinia. Se kyllä vahingoittaa hedelmällisessä iässä olevia naisia ja lapsia. Tämä on syöpää aiheuttava myrkky. Kaikki tämän sen tietävät. On aivan järkyttävää, että komissio edes pohtii Itämeren työryhmässä tätä asiaa. Sanotteko te, että kaikki voivat myrkyttää kansalaisia niin paljon kuin haluavat? koko Euroopan unionissa. Jos tehdään opportunistista politiikkaa, niin puhutaan sitä sitten suoraan, sanotaan se ääneen. Ihmiset eivät saa jäädä siihen uskoon, että emme me pysty käsittelemään äh, rahoituskriisiä, emmekä edes tämän tapaista kriisiä, joka liittyy kansanterveyteen. Tarvitsemme selkeän merkin komission suunnalta siitä, että tämä poikkeus, joka on joka tapauksessa häpeäpilkku, joka jossakin vaiheessa päätetään. Toki hapansilakkaan koskee tämä, koskee tämä poikkeus ja sinne purkkeihin täytyy saada merkinnät ja siinä se, mitä muuta. Kiitos tästä, edustaja Rothberg. Ymmärtääkseni kysymys, joka tässä esitettiin äh, kollegollenne Ruotsissa. Haluatteko vastata tähän, edustaja Kratsa? Tack, ordförande. Jag är bara... Kiitos puheenjohtaja. Minä olen todella järkittynyt siitä, mitä ruokapopulismi ja demarit täällä nyt sotkevat äh, politiikkaan. Siis politiikan tulee perustua tieteeseen ja todelliseen tietoon. Ja se, että täällä nyt kiljutaan äh, että Ruotsin hallitus myrkyttäisi kansansa. Tämä nyt on naurettavaa. Ruotsin kansa on täysin yksimielinen siitä, että se haluaa säilyttää hapansilakka poikkeuksen. Menkää kysymään ruotsalaisilta. Ruotsi on demokratia ja koko kansa on täysin yksimielinen tästä asiasta. Ja samanaikaisesti ruotsalaiset äh, ovat äh, kaikkein ympäristötietoisimpia eurooppalaisia, jotka ovat äh, esimerkiksi vähentäneet dioksiinin käyttöä. Miten te voitte tällä tavalla uhkailla ruotsalaisia, jotka ovat Euroopan ympäristömielisimpiä kansalaisia? Miksi haluatte viedä heidän hapansilakkansa? Kiitos puheenjohtaja. Dziękuję bardzo. Mm, teraz zabierze kolejny przedstawiciel Szwecji. Kiitos. Sen e, edustaja Kaslera. Kaslyter. Joo, tack. E. E, Puheenjohtaja, no, väitetään, että Osanna Westlund jokin naivi, kun hän paino, painottaa tätä tieteellisyyttä. Elintarvikeviraston raportissa seisoo selvästi, että ruotsalaiset lapsiperheet syövät keskimäärin paikallisesti pyrstettyä silakkaa 24 kertaa vuodessa. Se on 12 kertaa useammin kuin katsotaan olevan terveellistä hyväksi terveydelle. Ei se nyt ole mitään populismia eikä naiviakaan väittää, että se, että se vahingo on terveydelle vaarallista. Tieteellisesti on todettu, että se voi hyvinkin olla terveydelle vaarallista. Äh, minusta Westlund on ihan oikealla tiellä, kun ottaa ihmisen terveyden, ihmisten terveyden vakavissaan. 84 prosenttia tietää korkeista äh, dioksinipitoisuuksista, Eh, mutta 7 prosenttia lapsiperheistä ei oikein tarkkaan ole tietoa, mistä, missä kaloissa näitä dioksineja on. Ja, ja me pitävät sitten, voivat, teet, ja voida te sen perusteella tehdä sitten päätöksiä omasta ravinnosta. Ja vain 17 prosenttia ei sitten tiedä väestöstä siitä, että mitä kaloja pitää välttää, jos haluaa dioksinipitoisuutta vähentää ruokavaliossaan. Äh, se, se väite, että, että kalastuselinkeino olisi katastrofin partaalla, se on ihan tuulesta temmattua. Äh, esimerkiksi kalastusvirasto, äh, kalastaa ja oma liitto voi hyvinkin kertoa, että ei näiden kalojen arvo on 35,5 miljoonaa siis 3,7 miljoonaa euroa vuodessa. Se on sen kalan saalin arvo, jota, josta tässä on kysymys. 90 prosenttia Itämeren kalasta on ihan ok, ei siinä ole mitään. Kalmarin pohjoispuolelta noin yli 17 senttiä isko, is, senttiset silakat ovat tässä nyt ongelmana. Ja lohi tietysti Äh, puhutaan pien, pienestä taloudellisista arvoista, mutta suurista inhimillisistä terveysarvoista ajatellen Ruotsin kansaa kansanterveyttä. Siksi minusta pitää tehdä niin kuin Osa Westlund ehdottaa, että nämä poikkeukset rajoitetaan pelkästään hapan, hapan sillankaan Äh, äh, äh, minulle, jos tässä peruna näkkileipää ja sipulia mukana, niin voitaisiin hyvinkin pistää kekkerit pystyyn. Muutenkin syödään kuin kerran vuodessa. Vain muutama prosentti ruotsalaisista syö tätä hapansilakkaa useamman kerran vuodessa. 85 prosenttia lapsien perheistä ei syö ikinä, koskekaan sapansilakkaan sen vuoksi minusta taisi olla parempi tasapaino paikallisen äh, ruokakulttuurin ja näiden äh, poikkeusten kanssa. Jos, jos halutaan nimenomaan yli 17 senttistä kalaiset, ne kulkevat juuri sitten tähän hapansilakka äh, jalostukseen, ne ovat hiukan kalliimpiakin eh, lyhyesti sanottuna 35 miljoonaa kruunua on aika, aika pikku perunoita. Se voitaisiin saada muualtakin, saada, ajatellaan vaikka näitä hyljevahinkoja ja näin pois, niitä sieltä rahastosta, ne siis tuhoavat verkot. Sieltäkin se voitaisiin saada, tai noin pois. Eli nämä pieni, pieni määrä kalastajia, jotka joutuisivat tähän tähän sitten kokemaan kovia, tuskin komissiokaan joutuisi vaikeuksiin siltä osin sitten korvausten järjestämistä hyvin pienestä määrästä kalastajan kysymys, mutta mer- merkittävästä, merkittävästä kansanterveydellisestä asiasta noin periaatteessa, mutta määrät ovat pieniä. 9 prosenttia ylipäätänsä kajoaa tähän herkkuun se on heidän suuri himonsa on sitten miten varasta hyvästä, mutta ne ovat tietoisia, että tähän liittyy piilevä kätkeytyvästä pienestä terveysriskistä tai terveysriskistä riskistä myöskin. Eli siis rajoittaa nämä poikkeus vaan hapansilakkaan on ihan hyvä. Hyvä. Kiitos, herra Slyter. Seuraava puhuja. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Minä nyt olen vasta ymmärtämässä tämän tilanteen ja olen varsin huolissani. Katson, että tänä päivänä kuluttajan täytyy olla tietoinen siitä, mitä hän syö, mitä hän kuluttaa. Minun mielestäni meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta kuluttaja saa tietoa mahdollisimman paljon. Yksi Euroopan perusteista on nimenomaan kansalaisten suoja, suojelu. Mitä tulee sitten dioksiiniin? niin haluaisin tietää, mistä lähteestä se on, mistä se tulee, onko se luonnollisesta lähteestä peräisin, tulivuoren purkauksista vai onko sillä jokin, teollinen alkuperä? ongelmahan on sitten aivan toisenlainen luonteeltaan. Jos kuluttaa dioksiinia, kun tietää, että se tulee luonnollisesta lähteestä, niin sehän on vähemmän vakavaa kuin se, että dioksiini on teollisuudesta peräisin. Eli mikä on siis äh, alkuperä? Toinen asia. Dioksiini on orgaaninen aine. Se on luokassa yksi syöpää aiheuttavissa aineissa. Se on seitsemän kahdeksan vuotta säilyvä aine ihmiskudoksissa. Ja jos todellakin on niin, että kyse on perinteestä, kun syödään mm, hapansilakkaa, hapansilakkaa, joka sisältää dioksiinia, ja tätä kuitenkin syödään tietyissä jäsenvaltioissa. Ei se minua järkytä, kunhan kyseisten jäsenvaltioiden kansalaiset saavat asianmukaisen tiedon tästä. Vientiin kuitenkin pitää olla löydettävissä tehokas valvontakeino. Voi olla, että perinteet ovat sellaiset, että esimerkiksi hapansilakkaa syödään, mutta täytyy ottaa huomioon se, että jos vaikka vaapansilakkaa viedään Ranskaan tai muihin jäsenvaltioihin ja se sisältää dioksiinia, niin se täytyy toteuttaa vain sillä ehdolla, että kyseinen jäsenvaltio tämän hyväksyy tietoisena asian kuuluvista riskeistä. Ja viimeinen kommentti, jonka haluaisin todeta. Olen varovaisuusperiaatteen kannalla suhteessa kansalaisiin mutta niin ikään kannatan varovaisuusperiaatetta teollisuuden suuntaan. Me muistamme kurkkukriisin ja todellakin Espanjassa kärsittiin valtava kriisi kurkkukriisin yhteydessä ja meillä on tutkimuksia, meillä on asiantuntijoita, tiede on apunamme. Tieteen täytyy olla ensisijaista niin, että emme häiritse eh, taloudellista toimintaa perusteettomasti sellaisista syistä, jotka eivät olisi valideja. Kiitos. Merci beaucoup, Madame Kiitoksia, edustaja Seuraava puhuja, Satu Hassi. Thank you very much, Mr. Chairman and dear colleagues. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat yksi seikka, joka äh, on jäänyt äh, Ruotsin ja Suomen puolelta ääneen lausumatta. haluavat pitäytyä tässä äh, poikkeuksessa, että tämä Itämeren lohi on uhanalainen kalalaji ensinnäkin. Minusta tämä on hyvin, hyvin validi pointti. Jos kalan dioksiinipitoisuus on, ei ole hyväksyttävä, ja, ja, ja jos äh, kala ei ole kala on äh, uhanalainen, mikä järki on sitten tällaisen kalastuspoikkeuksen sallimisessa? Muistan hyvin minun maassani Suomessa käydyn keskustelun silloin, kun Suomi taisteli tämän poikkeuksen puolesta – että joudun surukseni todeta, että, että kaikki, mitä tuolloin sanottiin, ja on ollut todenmukaista, totuudenmukaista. Yksi perusteista ja ennakkoehdoista tuolloin oli, että, että kuluttajia tästä informoidaan, mutta äh, hiljattaisten tutkimusten mm, perusteella käy ilmenee, etteivät kuluttajat ole kovinkaan hyvin hyvällä tästä asiasta. Lähinnä äh, vanhemmat naiset tietävät, että, että, että, että silakkaa tai lohta ei pitäisi nauttia kuin tietty määrä tietyssä ajassa. Nuoret eivät asiaa tiedä mikä merkitsee sitä, että tähän kuuluu, lukautuvat myöskin sitten ää, nuoret äidit ja, ja, ja raskaana olevat äidit. E, he, e, he saavat tietoa tietysti tästä neuvolajärjestelmän kautta, joka toimii hyvin. Mutta yleisesti ottaen tietoisuus on aika laimea, erityisesti niiden ikäryhmien piirissä, jo, joilta, joille olisi kaikkein tärkein tietää, mitä vaaroja dioksiinisaastuttamien kalojen syömisessä on. Toinen peruste aikoinaan, kun tämä poikkeus myönnettiin, oli se, että, että Itämeren silakka on halpaa, halpaa perinteistä arkiruokaa, ja sillä on tietysti paljon, sisältää paljon ihmis, ihmisen terveydelle hyödyllisiäkin aine, ainesosia. Vähä vara, varais, varaisten pöydästä, jos silakka häviäisi, he joutuisivat sitten tyytymään vähemmän terveellisiin vaihtoehtoihin. Tämä on tietysti silakan kannalta olennainen tieto, mutta lohta tämä ei koske millään muotoa. Lohi saat, saattoi olla arkiruokaa yli sata vuotta sitten, mutta tänä, mutta tänä päivänä jotka ovat käyttäneet halpaa lohta arkiruokana. He ovat manan manoilla. majoilla. Tämä ei, ei merkitse sitä, että, et siis, et jos siis tämä Itä, Itämeren äh, villi lohi häviää ruokapöydästä. Se ei merkitsisi sitä, että, että ihmiset, ihmiset olisivat sitten äh, taipuvaisempia vaihtamaan vähemmän terveellisiin vaihtoehtoihin. Minusta ei ole mitään järjellistä perustaa, jatkaa tätä poikkeamaa, poikkeusta näin laajasti kuin se on tähän asti on ollut voimassa. Suomessakin on oivallettu, että pikkusilakoissa on vähemmän dioksiinia, eli mit, silakan osalta ongelmana ovat nämä vanhemmat kalat, jotka ovat myöskin kookkaampia jos poikkeuksesta poistettaisiin äh, villilohi, luonnonvarainen Itämeren lohi, ja sitten äh, asettamalla äh, sitten koko raja, rajoitus silakalle. Sillä ratkaisisi, ratkaistaisiin enimmät ongelmat mielestäni. Ja, ja että, ja että suur, suur, suurempaa silakkaa sitten sallittaisiin näissä, näissä ää, säilykkeinä, niin kuin hapansilakan tapauksessa on asianlaita. Kiitoksia Satu Hassille. Nyt loput puheenvuoron pyytäjät. Karl, Karl, e, Karl Heinz Florenz, pan Christoph Fjellner, Hort Schnellhardt, Kriton Arsenist, pani Linda McEwen i pani Asa Westlund. E, teraz w kolejności Marit Polsen. Tack, herr Kiitoksia, puheenjohtaja. Aloittaisin äh, tunnustamalla, että olen äh, itsekin äh, aika pahasti vastuussa poikkeuksesta, jonka Ruotsi kymmenen vuotta sitten sai. Olen täysin samaa mieltä Ossa Westlundin ja Dagmar Roth Berentin kanssa tästä dioksiinikuvauksesta – tämä, tässä ensimmäisessä poikkeuksessa hyvin tiukasti todettiin, että vientiä Ruotsista ei saa tapahtua. Tämän tapaista ää, kalaa ei saa jalostaa kalajauhoksi eli rehuksi, koska tätä kukaan ei Itämeren kalana enää voisi nähdä. Tätä poikkeusta mielestäni ei eh, tulisi pidentää. On koko joukko syitä, kulttuurisiakin syitä tässä taustalla. Kyse on muustakin kuin mm, Pohjois-Ruotsin hapan eh, silakasta. Niin kyse on eh, pohjoisen Itämeren alueen Ähm, kulttuuriperinnöstä, kyse on myös sillistä, kyse on myös Suomesta omista paikallisista herkuista Suomessa ja Ruotsissa. Ähm, nämä tulisi mielestäni voida säilyttää, mutta katson, että tätä tilannetta tulisi nyt muuttaa ja tiukentaa. Tiedottaminen ei selvästikään ole toiminut. Kyse ei ole yksinomaan siitä viestistä, joka lähetetään ulos. Kysehän on ennen kaikkea siitä, mikä viesti eh, tulee perille, minkä viestin ihmiset eh, eh, ottavat vastaan. Eli haluaisin, että poikkeusta tiukennettaisiin esimerkiksi merkintöjen suhteen niin, että kalassa pitäisi lukea, että rasvaisessa kalassa Itämeren pohjoisosista tulisi, saattaa olla dioksiinia ja tämä tulisi mielestäni merkitä. Eli jos haluamme säilyttää tämän poikkeuksen, haluan siihen huomattavasti tiukemmat säännöt. Sitten täällä kysyttiin, miksi niin Suomen kuin Ruotsinkin puolella pohjoisella Itämerellä on niin paljon dioksiinia. No paperiteollisuuden vuoksi tänä päivänä näitä myrkkyjä ei enää Itämereen päästetä, mutta sadan vuoden ajan näin tehtiin. Ja meidän metsäteollisuudemme alueella on ollut todella, todella laajaa. Ja nyt tänä päivänä nämä dioksiini- ja PCP pitoisuudet kyllä ovat laskusuuntaisia, ne laskevat hyvin hitaasti, mutta laskevat kuitenkin. Ja voimme kyllä lähteä siitä, että mitään nykyisiä tämänhetkisiä äh, myrkkyjä myrkkypäästöjä ei enää tapahdu. Ja äh, myös dioksiinipitoisuudet äidinmaidossa ovat laskeneet Ruotsissa kuutisen prosenttia vuodessa en minä tässä puolusta tilanteen jatkumista ennallaan, mutta kyllä tämä osoittaa, että olemme onnistuneet toimissamme siltä, sen suhteen, että myrkkylähteet on tukittu ja myrkkyä ei enää Itämereen pääse. Mielestäni poikkeusta tulee tiukentaa. Onpa kyse sitten hapansilakasta tai muusta, niin merkintöjen tulee olla selviä ja tätä näitä, tätä pyydettyä kalaa ei saa jalostaa miksikään muuksi kuin silmin nähden tunnistettavaksi kalaksi. Olkoot sitten hapantakalaa, olkoot savustettua, olkoot mitä hyvänsä, mutta se ei saa olla esimerkiksi eh, rehua tai vaikkapa kalapullia, joista kalaa ei kalaksi enää tunnista. Ja nämä, tämä mielestäni voisi olla ihan järkevä kompromissi musta ja valkoinen kyllä ja ei, ei aina ole mahdollista. Elämä on huomattavasti harmaampaa valitettavasti kuin musta ja valkoinen. Eli tärkein tehtävämme mielestäni on nyt löytää kompromissi kulttuurin ja kulttuuriperinnön säilyttämisen välillä yhtäältä ja miksi sitä nyt kutsutaan myrkyn välillä toisaalta. Kiitos puheenjohtaja. Eh, merci beaucoup, Madame Marit Paulsen. Kiitoksia, edustaja Paul Paulsen, François Costet, seuraava. Kiitos, puheenjohtaja. Kuuntelin huolella kollegoita, jotka ovat Baltian maista kotoisin. Me olemme nyt kansanterveyden ja ympäristöasiain valiokunnassa, emme suinkaan sisämarkkinavaliokunnassa. Ja tässä piilee nimenomaan asian ydin. Meidän tehtävämme on valvoa sitä, että kuluttajan suoja ja kansanterveys paranisi. Kollegoiden on myös ymmärrettävä näin ollen, mitkä ovat meidän pohdintamme ja huolenaiheemme. Me ymmärrämme kyllä varsin hyvin, mikä on tärkeää paikalliselle väestölle. Perinteet. Kaikissa jäsenvaltioissa on omat perinteensä. En minä lähde osoittelemaan sormella Suomea tai Ruotsia tai ketään muutakaan. Missä tahansa jäsenvaltioissa on va- samantyyppisiä kysymyksiä. Nämä ongelmat koskettavat meitä kaikkia. On äärimmäisen tärkeää, että kuluttajia informoidaan mahdollisimman hyvin. Vaikkakin haluan ymmärtää kollegoiden esittämät argumentit, niin minun on hyvin vaikea hyväksyä sitä, että tällainen poikkeus voi olla olemassa. Dioksiinia on. Nämä tuotteet ovat vaarallisia terveydelle ja kuitenkin hyväksytään se, että näitä tuotteita syödään. Tämä järkyttää minua. Olen järkyttynyt. Ja on hyvin vaikeaa kuunnella tiettyjen kollegoiden argumentteja tästä syystä. Näissä olosuhteissa kuluttajien luottamuksen lisääminen on, on äärimmäisen tärkeää. Meillä on dioksiinikriisi, on E. coli bakteeri, josta viime viikkoina on puhuttu paljon. Jatkuvasti vastassamme on elintarvike turvallisuuteen liittyviä järisyttäviä kysymyksiä. Me emme voi sanoa kansalaiselle, että no tässä nyt on poikkeus ja tu, miksei sitten poikkeusta ole jossakin muualla kuin tässäkin on. Miten me voimme tarjota kuluttajille luottamusta näissä oloissa? Komissiolla on velvollisuus antaa meille tarvitsevamme tiedot niin, että voimme antaa kuluttajille mahdollisuuden luottavaisuuteen niin, että annamme kuluttajille tietoa. Kun me puhumme lapsista, raskana olevista naisista. He ovat tärkeitä, mutta koko väestö on tärkeä, koska ongelmanahan on se, että nyt sanotaan, että villilohi, luonnonvarainen lohi on ongelma. Joku aika sitten sanottiin, että, että kassi kasvatettu lohi on ongelma, viljelty lohi on ongelma. No kyllä tästä nyt syntyy epäilyksiä. On valtava työsarka vielä edessä. Meidän täytyy tässä valiokunnassa esittää vaatimuksia liittyen elintarviketurvallisuuteen. Tämä on äärimmäisen tärkeää. Minua kyllä tämä poikkeus kummastuttaa todellakin. François Grostet. Kiitos François. Christophe Fjell. Kiitos puheenjohtaja. Aika pitkä on Äh, kauan siitä, kun, äh, kun olen keskustelussa, joka niin paljon niin, äh, pyörinyt yhden aiheen ympärillä, ja puhumattakaan siitä, että näin monen ruotsalainen olisi läsnä ja käyttäisi puheenvuoro. Mutta tämä hapa, hapan silakka, jos sitä voitaisiin verrata johonkin muuhun, se olisi varmaan niin kuin saksalaisten sauerkraut tai äh, parmankinkku äh, äh, tai jopa tai hagish, joka, jo kuulostaakin epämiellyttävältä, mutta joka kumminkin on osa kansanperinnettä, mikä kiihdyttää tunteita tietysti niin kuin nyt Ruotsissa on tapahtunut. Keskustelu on oikeastaan aika, aika hyvä. Siinä on aika paljon näkö, näkökulmia, näkökantoja, mutta mitä tulee osan itse kysymykseen, hän tietenkin Äh, hän haluaa säilyttää poikkeuksen hapansilakan osalta, tämän nimenomaisen tuotteen osalta. Mutta äh, tämä keskustelun vilkkauskin kuvastaa sitä, että aika monet ovat vakuuttuneita siitä, että vaikka meillä olisi tällainen de facto äh, hapansilakkapoikkeus voimassa, se ei pelkästään riittäisi, että, että, että meillä on sitten että kalaa, josta sitä voidaan tehdä. Et, et, miten ne, ne ovat nimenomaan keskittyneet kalastamaan nimenomaan tähän tuotteeseen päätyvää kalaa, ovat äh, rannikon pienkalastajia. E, se on, pyydetään vain e, tietyn, tietyn kokoista silakkaa tiettyyn tarpeeseen tiettynä aikana vuodesta. Näin Ruotsissa mielletään, että tämän, tämän tapainen poikkeus, jota tässä peräänkuulutaan, e, joka tämä on nämä sauerkrautit ja äh, häkistä, mutta olisi uhanalainen. Näin monet ovat tämän asian, koko asian mieltäneet. Meillä olisi tämä poikkeus ollut voimassa nyt kymmenen vuotta. Minusta voidaan todeta, että aika hyvin se on nyt toiminut. Ihan kohtuu hyvin mielestäni. Äh, ruotsalaiset eivät altistu äh, suuremmilla dioksinipitoisuuksille Ruossaan kuin muualla Euroopassa on asianlaita. Se on, that's a fact. Ja me, äh, tietysti dioksiinipitoisuudet ovat vähentyneet 6 prosenttia vuodessa. Et, ei me tämän poikkeuksena mittaan ole syntynyt mitään valtavia kansanterveydellisiä ongelmia. 84 prosenttia ruotsalaisista ovat siis kuulleet tällaisista suosituksista. Eh, osa tietysti oikea, oikeassa siinä, että, että, että, että vain 7 prosenttia eh, vanhemmista on eh, kun on, niin kuin Mark Twain sanoi, on valheita, suuria valheita ja tilastoja kolmantena. Eli, se, eli 70 prosenttia lapsiperheistä eivät ylipäätäänkään kajoa, kajoa saapansilakkaan, eli 70 prosenttia näistä lopuista on hyvin harvoin tämä Livsmarkisverketin paperi, minä olen sen lukenut alusta loppuun. Maarit on sinne oikeus, Me, me tietenkään kaikki, ka, kaikki eivät noudata kaikkia sääntöjä pilkulleen tietenkään. Esimerkiksi sanotaan, että me 400 lasta, jotka eivät noudata säännöksiä esimerkiksi. <laughs> Sekin on yksi ongelma ongelman piirre. Dioksin on myrkkyä, se ei ole hyväksi ihmiselle, mutta hyvänen aika, muistakaa nyt vähän suhteet. Meissä on saaneet 400 lasta, jotka, jossa on, joilla on, jossa on myrkkyä elimistössään. Aika pieni määrä minä tietenkin ymmärrän niitä kollegoja, jotka eivät ole, ole meidän seurultamme kotoisin, että eivät ymmärrä sitä, että me haluamme itseämme myrkyttää, äh, niin kuin Frans äsken sanoi. Tässä on yksi ainoa esimerkki, yksi ainoa esimerkki äh, vientitoimesta, 300 lohikilon vienti jonkun lehtiartikkelin mukaan. Ei todellakaan ole kyse siitä, että, että tämä, tämä kala on nyt sitten leviää, myrky, myrkkykala leviää pitkiä poikin Eurooppaa ja ihmiset siihen sitten korisevat kuolintoskissa. Mutta tässä on nyt tehty kärpäsestä härkänen, jos mikä. Tämän poikkeuksen purkaminen ei nyt, ei nyt ole paikallaan. Tämä on todellakin sitten tapettaisin kärpänen kanunalla. Tässä tarvitaan lisää informaatiota, lisää valistusta. Sillä tästä selvitään. Kiitos puheenjohtaja. Dziękuję bardzo koledze Fjellnerowi. Kiitoksia, herra Fjellner. Minulla olisi kysymys Kristofilla. Olisiko mahdollista? Eikö olisi mahdollista ehkä valmistaa hapansilakkaa ilman dioksinia? Vai onko, onko dioksini olennainen mauste siinä? Eikö sitä voitaisi sitten valmistaa muusta silakasta hyvänen aika? Uh, Ongelma uh, on se, että tarvitaan suuria, mitä ne nyt ovat, niin herring eli silakoita. Niiden ne täytyy olla tarpeeksi suuria. Ja kiinnostavaa on se, että jos ne kalastaa kesällä, ne ovat huomattavasti saastuneempia kuin jos niitä vaikkapa pilkkii. Tai, ja 90 prosentissa pyydystä silakasta pitoisuudet ovat alle raja-arvojen, eli kyllä tämäkin on mahdollista, mutta sitten meillä on tosiaan tätä hapasilakkaa varten tämä poikkeus, ja kaikki voimme sen hyväksyä, koska harva, harvapa sitä nyt kovin paljon syö. Mutta kun täällä sanotaan, että dioksiinitasot äidin maidossa ovat vähentyneet, niin se ei ole totta. Te sotkette asioita toisiinsa. Tämä on kyllä kiinnostavaa. PCB BKP-tasot ovat vähentyneet vuodesta 70, lisääntyneet vuodesta 79 jopa 40 prosenttia ja ihan vastaavasti vähentyneet äidinmaidossa. Eli muutos on ollut aivan vastaava äidinmaidossa, mutta siis PCP on vähentynyt äidinmaidossa, mutta ei PPDE, eli ei dioksiini. Ja tämä on kiinnostavaa. 1999-2008 välillä ei voida nähdä dioksiinin vähentymistä myöskään kalassa. Siis ei kalassa eikä äidinmaidossa. PCB on kyllä vähentynyt, mutta tämä on ihan kiinnostava havainto tämäkin. Kollega Fjellner. Tack så mycket. Det blir, vi ska väl inte ha debatt? Kiitoksia. Käydä keskustelua keskustelun sisällä kuitenkaan. Minä itse kalastan silakkaa sitä kaupallisessa tarkoituksessa ja, ja tiedätte, että juuri tuolla noina ajan, ajan, ajan, ajankohtina, kun äh, äh, Carl Schlüter äsken viittasi, että missä ä, äh, on, on, on sopivan dioksinia, ovat sopivan kokoisia, sopivan ikäisiä, mutta siis ajatellaan näitä rannikko, rannikkokalastajia, e, e, jotka kävisivät Strömin pilkillä nimenomaan näiden paikallisten tarpeiden tämmöistä ei ole mahdollista. Jos me haluamme, että, että meillä jää jäljellä kalastajia kalastamaan tätä raaka-ainetta, olen vakuutunut siitä, että me tarvitsemme tämän laajemman poikkeuksen. Eikä tiedä, Ruotsin kans, hallitus haluaa myrkittää kansalaisiaan, vaan tekee saman johtopäätöksen kuin minä olen tehnyt. Vestnud. Niin, meillä nyt on puhujalista, varmaan pitäisi sen mukaan mennä, mutta se mitä Christopher tässä nyt sanoi, ei ole totta. Tätä kalastusteollisuus sanoo, he haluavat tietenkin kalastaa mm, lohta muun muassa, saavat sieltä paljon tuloja ja toteavat näin, ettei, siis ei teollisuus aina puhu välttämättä totta heillä on tässä suuret taloudelliset edut pelissä. Ja ne, jotka ovat katsoneet asiaa ulkopuolelta, ovat tulleet aivan muihin päätelmiin. Kyllä, se mitä Christopher sanoi on, mitä teollisuus sanoo. Kiitos. Snellhardt. Ja. Kiitos, hyvät naiset ja herrat. Onpa todella mielenkiintoinen keskustelu Kun äh, ympäristö- ja kansanterveysvaliokunnassa keskustellaan luonnollisesti, painopisteen tulee olla äh, terveydessä. Se on aivan totta, kyllä näin on. Ja kun nyt, äh, jos nyt vaikkapa palaisin tähän poikkeukseen, miksi juuri Ruotsi sai tämän poikkeuksen aikoinaan, voi, minulle on kerrottu, että tämä poikkeus annettiin, koska – Ruotsi on tiedottamisessa kansalaisilleen kovin kovin taitava vastoin kuin Baltian maat. Baltian maat nimittäin eivät tätä poikkeusta saaneet, koska siellä tiedottaminen kansalaisille ei toimi. Ja todella nyt kiinnostavaa onkin sitten nähdä, että, että onko kansalaisille tiedotettu kunnolla. Onko tilanne niin huono kuin on väitetty, että vain 17 prosenttia kansalaisista tietää, missä mennään? Onko tämä poikkeus annettu siis väärin perustein vai onko tilanne itse asiassa parempi kuin mitä meille nyt väitetään? Dioksiinia on kaikkialla ympäristössä. Syömme salaattia, niin dioksiinia tulee siitäkin. Mutta ratkaisevaa tässä on annos. Ja tämä on ratkaisevaa myös tässä keskustelussa, kun puhutaan tästä kauheasta myrkyttämisestä, niin mielestäni mennään kyllä metsän liioittelun vuoksi, vaikka asia jotenkin on toisaalta tottakin. Kun kyse on perinteistä ja kun saastuminen on vähentynyt ja kun katsoo ruotsalaisen ympäristöjärjestön raporttia, niin voidaan todeta, että vähennystä on tapahtunut. Ja tietenkin osa tulee myös maanviljelyksestä, mutta kyllä varmaan voidaan ongelmitta sanoa, että voimme jatkaa tätä poikkeusta, mutta luonnollisesti huomioon ottaen vientikielto. Eihän tätä kalaa voi viedä maahan, jossa raja-arvoja on kunnioitettava, mutta sitten taas toisessa maassa ei. Eli Käyttäkööt sitä sitten Ruotsissa, mutta ei vientiä. Se olisi mielestäni vaarallista, näin ei voi toimia. minun mielestäni komission täytyy olla hyvin tiukka tämän vientikysymyksen suhteen. Muuten tässä mielestäni nyt ei oikeastaan ole ongelmaa sen suhteen, että ruotsalaiset nyt tässä olisivat jotenkin myrkytyksen kourissa. Varsin tervettä porukkaa näyttävät olevan. Kiitoksia Tervetuloa muuten vierailijaryhmä joka tuota, Itä, Itävallan, Itävallan kansalaisjärjestöjen edustajia tulivat tänne kuuntelemaan kokoustamme. Tervetuloa. Itävaltalaiset kansalaisjärjestöt ovat täällä Karin äh, äh, kutsumina. Tapaavat hänet ja ryhmämme muita jäseniä. Ja nyt sitten jatkamme keskustelua. Thank you very much, Chair. I hope, uh, our... Kiitos puheenjohtaja. Toivottavasti vierailijat nyt saavat tästä jotakin irti, kun täällä keskustelemme. Se, mitä Ossa Westlund ehdottaa, on hyvin tasapainoinen ehdotus. On aivan tavallista, että sallitaan kansallisten perinteiden ylläpito, se kuuluu jäsenvaltioille, mutta ei ole luonnollista, että syistä, jotka eivät liity perinteisiin tuotteisiin, pidetään kiinni poikkeuksesta. Toteaisin, että vaikkakin tiedotus toimisi, niin ei, ei näin voisi olla, jos valvontaa ei ole. Jos todellakin tuote pysyy kyseisessä maassa ja valvonta toimii, niin ei siinä mitään. En syytä Suomea tai Ruotsia, vaan ongelmanahan on pikemminkin komissio. Tämä on ongelma sen takia, että Euroopassa me koemme skandaalia toisensa perään. E. coli oli Saksassa va, valtava isku koko vientisektorille. Tietysti puhun omasta kotimaastani, tunnen Espanjan ja Italian tilanteen. Me puhumme sadoista miljoonista euroista tässä hyvin vaikeassa tilanteessa. En voi kuvitella, miten komissio voi edes kuvitella, että uskottavuus menetetään tällaisten kysymysten takia. On aivan eri asia, jos syntyy skandaali sen takia, että valvonta pettää. Tilanne on aivan toinen. Silloin kun syntyy ruokaskandaali, kun olemme täysin tietoisia ongelmista. Mehän olemme pitkälti riippuvaisia keskinäisestä luottamuksesta. Jäsenvaltioiden on huolehdittava omista velvollisuuksistaan niin, että tuotteet, jotka on hyväksytty tietyssä jäsenvaltiossa, ovat turvallisia myös muiden jäsenvaltioiden kansalaisille. Meidän on puolustettava joka tapauksessa tätä luottamusta. Fjellner sanoi, että viittasi fetajuustoon. Jos osoitettaisiin, että fetajuusto olisi vahingollista kansalaisille, niin totta kai tämä olisi kerrottava ja, ja säänneltävä. Tällä hetkellä Ruotsin talous kukoistaa. Siellä menee lujaa taloudessa. Jos ei ryhdytä toimin kansalaisten terveyden suojelemiseksi, niin, niin, niin milloin sitten se tehtäisiin silloin, kun talousjama on heikompi, niinkö? Ensinnäkin kannustan komissiota toimimaan niin, että se ei myöntäisi enää poikkeusta. Ja se, mitä Westlundkin sanoi, kyseessä pitäisi olla vain se, että on perinteinen tuote, jota, johon poikkeus pätee. Ja tämän lisäksi on oltava tiedotusta riittävässä määrin ja myös valvontaa riittävässä määrin. Kiitos. Kiitoksia. Sitten edustaja Linda McEvan ja sen jälkeen komission edustaja. Linda McEvan, ole hyvä. Niin, kiitos. Min, minä haluaisin kysyä komissiolta, kun vastasitte eh, edustaja Westlundin kysymykseen – totesit, että ette olleet eh, perehtyneet Ruotsin, Ruotsin elintarvikeviraston eh, raporttiin. Haluaisin kysyä tästä Itämeren, Itämeren eh, alueen työryhmästä. Ketkä siellä istuvat? Kuka siihen kuuluu? Tuntuu siltä, että jos Ruotsin Livsmedelsverketistä olisi jonkinlainen raportti tullut, niin sen, sen nyt luulisi olevan yksi olennaisimmista perustyöasiakirjoista, joita teidän työryhmässänne olisi käsitelty ketkä, keitä siellä istuu, istuvat, haluan, haluamme tietää heidän nimensä. Ruotsissa on nyt, Ruotsista on nyt kantautunut et, eh, et, eh, et, eh, tietoa maasta vienti, viennistä. Tutkiko komissio näitä väitteitä? Tutkitteko te näitä? Kerrotte tehneet asiasta selvityksen kuusi vuotta sitten. Siitä on jonkin, jonkin verran aikaa ja jos te tekisitte ensi vuonna näitä testejä, varmaan valvonta olisi kiristetty juuri tämän keskustelun perusteella, miten tässä viiden vuoden päästä komission ei ole tarpeen ollenkaan mitään diplomatiaa harrastaa tässä elintarviketurvallisuudessa, vaan noudattaa sääntöjä. Kun aikanaan puhuttiin, että, että, että, että, että, ettei tätä lihasopan luuydintä saanut enää syödä. Muistan, kun näin lapsena tehtiin, se oli aikamoinen isku, mutta siihen sitten oli vaan tyy- tyytyminen. Voisiko komissio vastata näihin kysymyksiin? Niin, Westlund, Gulebrand, no, Westlund, haluatteko käyttää tähän puheenvuoron, puheenvuoronne vai sitten lopuksi? Saanko komission jälkeen vielä puheenvuoron? Hyvä. Minulla olisi tässä vielä lyhyt kysymyskin ennen sitä. Ruotsin EFSA ei halua mitään poikkeuksia. sitä jälkikäteen sitten vasta alaa konsultoituaan tekivät tämän päätöksen. Miten tämä, onko tämä tavanomaista ja miten se kuluttajan luottamukseen vaikuttaa, jos EFSA, elintarviketurvallisuusvirasto, sanoo, että ei tämä ole terveellistä, se, se on haitallista lapsille tai sikiöille – ja sitten taas toisaalta sitten elinkeinoelämä sanoo, että ei, kun tämä on, tarvitsemme tätä tulotasomme säilyttämiseksi ja elinkeinomme turvamiseksi? Onko tämä tavanmaista käytäntöä teillä? Zanim oddam głos przedstawicielowi komisji, pani... Ennen kuin annan puheenvuoron komissiolla Rova Kratsabil halusi vielä käyttää puheenvuoron En tässä nyt halua pidentää tätä keskustelua, mutta kaksi asiaa selvennykseksi vielä. Kyse ei ole tuhansista lapsista. Haluaisin komission julkaisevan kaikille tässä valiokunnassa tarkat luvut siitä, kuinka monia naisia ja lapsia tämä koskee. Meidän tulee puhua tosiasioihin pohjautuen eikä demarien tavoin vain pyrkiä pelottelemaan ihmisiä. Tämä oli ensimmäinen huomioni. Toinen huomioni on se, että kaikki olemme yhtä mieltä siitä, että tieto on kaiken perusta ja viranomaisten toiminta on tietenkin hyvin tärkeää ja kaikki varmaankin haluamme vahvistaa tiedottamista ja näitä olosuhteita ja Äh, huolehtia siitä, että Suomen ja Ruotsin poikkeus pohjautuisi entistä parempaan tietoon ja myös äh, viranomaisvalvontaan. Haluaisin tehdä yhden asian selväksi. Osa Westlundin äh, ehdotus ei ole realistinen, koska hapan silakkaa ei voi erottaa lohesta ja muusta kalasta. Niin kuin Fjellner sanoi, ei tämä käy. Emme me Ossa Westlund Puhuu kalateollisuudesta. Tiedätkö osa, että eh, siellä on kalastajia, jotka kalastavat eh, pienillä, pienillä aluksillaan eh, pienimuotoisen rannikkokalastuksen puitteissa. Ei tässä nyt mistään teollisuudesta puhuta. Ja he eivät selviytyisi, he eivät selviytyisi, jos heidän olisi pakko kalastaa vain silakoita, joita käytetään hapan silakkaan. Eli tämä ei ole tämä ehdotuksenne ei ole käytännössä mahdollinen toteuttaa. Eli se poikkeus tulee säilyttää ennallaan. Reaktsi pani... Viimeinen reagointikierros Westlund ja Dagmar. this was just a lie about me. Minusta valehdeltiin. Tämä oli vale. Sanon vain sen verran, että hän valehteli. Ja haluan nyt mielelläni kuulla, mitä komissio haluaa kuulla haluaa kertoa. Jeszcze pani Hassi i pani Dagmara Rodberen zgłaszają się. Hassi ja sitten Dagmar. Sitten loppu. Uh, Kolme pikaista kommenttia. Ensinnäkin myös Suomessa on hapansilakkaan liittyviä perinteitä, mutta en ole kuullut mihin erityisesti tarvittaisiin suurempaa silakkaa Itämerestä. Kun rajoitetaan kalan kokoa, silakan kokoa, silloin kun puhumme nimenomaan ihmisravinnoksi käytettävästä äh, silakasta, niin tämähän, tämä rajoitushan käytännössä äh, ratkaisisi kaikki huolet, joka meillä Suomessa, jotka meillä Suomessa liittyvät silakkaan, eli turvallisuuteen. Toiseksi Suomen argumentti oli yksi niistä, joita nyt kuulemme Ruotsin osalta, eli kokonaissaanti dioksiinin suhteen Suomessa on pienempi kuin muissa suurimmassa osassa muita jäsenvaltioita. Näin on edelleenkin, mutta olin järkyttynyt, kun katsoin kuinka suuri osuus silakalla on kokonaissaannissa Suomessa. En nyt enää muista tarkkaa lukua, mutta olin järkyttynyt, kun näin kuinka suuri osuus silakalla oli kokonaissaannista diokseenin suhteen. Kolmas kommentti. Perustelut Suomen äh, maatalousministeriöstä poikkeuksen tueksi. Äh, olen nyt lukenut nämä perustelut tietysti. Ja hekään eivät oikeastaan löydä argumentteja, äh, joilla voidaan perustella lohen poikkeusta. Dziękuję. Pani Dagmar Rodberen. Dagmar. As our Swedish colleague. Kiitos. Niin jos nyt ruotsalainen kollega sai hänkin äh, kolme puheenvuoroa, niin ehkä minä saan edes kaksi. Kyllä, tilanne luonnollisesti liittyy myös ihmisten elinkeinon vaarantuneeseen elinkeinoon monilla alueilla. Ja muistan, että kun puhuimme vaikkapa Välimeren kalastuksesta ja EU päätti, että hygienia standardien tulee hyväksyä esimerkiksi alempi tai korkeampi lämpötila säilytyksessä kalastuksen jälkeen, mutta joka tapauksessa, vaikka poikkeuksia oli, niin meillä on ollut näitä väliaikaisia poikkeuksia. Kaikki tiedämme, että kalastajat näin toimivat. Mutta se, että meidän täytyisi nyt tässä jatkaa kansalaisten myrkyttämistä sillä perusteella, että muuten luodaan työttömyyttä, tämä on kiinnostava lähestymistapa, mutta ei EU kuitenkaan näin voi toimia ja olen hyvin iloinen siitä, että Krostet ja muut EPP-kollegat laitoivat asiat oikeaan järjestykseen. Ja ruotsalainen kollega joka mielestäni oli opportunistisempi kuin mitä ehkä häneltä odotti mainittiin, niin olisi ehkä kiinnostavaa tietää, kuinka paljon silakkaa ja muuta kalaa pyydetään Ruotsissa ja Suomessa, siis kalaa, joka on tämän poikkeuksen alaisuudessa, koska jos me tietäisimme tämän, niin voisimme valvoa myös vientikieltoa. Tiedämme, että vientiä tapahtuu, mutta emme tiedä miten. Jos tietäisimme nämä saalismäärät, tietäisimme myös kuinka paljon ihmiset tätä kalaa nauttivat tietyillä, tiety, tietyillä alueilla nämä määrät ovat hyvinkin suuria. Tämä olisi kiinnostava tieto. Dziękuję bardzo. Po tej dyskusji przekazuję głos ponownie przedstawicielowi komisji. Sitten kerran vielä komission edustaja äänen. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Pitkä lista kommentteja. En tiedä, onko nyt kaikki muistissa, mutta yritän hieman ryhmitellä näitä ja vastata. Haluan ensin selkeyttää. Tuli sellainen tunne, että väärinkäsityksiäkin syntyi. Nykyinen ehdotus ei keskity poikkeukseen. Me puhumme Eh, luonnonvaraisesta lohista ja monista muistakin lajeista. Täällä salissa ilmaistiin eriäviä näkemyksiä. MEPit kysyivät, pyysivät, että eh, poikkeus koskisi pelkästään hapansilakkaa. Oli myös muita argumentteja sen suhteen, että poikkeuksen pitäisi olla laajempi. Poikkeuspyyntö tuli jäsenvaltiolta, Suomelta ja Ruotsilta – jotka pyysivät sitä, että poikkeusta pidennettäisiin. Itämeren työryhmästä esitettiin kysymys, ketkä siellä ovat edustettuina. Me puhumme asiantuntijoista. Siellä ei niinkään ole teollisuuden edustajia, vaan nimenomaan hallituksen asiantuntijoita, hallituksen lähettämiä asiantuntijoita, elintarviketurvallisuusasiantuntijoita. Ryhmä koostuu Itämeren kahdeksan ympärysvaltion edustajista. Ja uskon, että siellä on todellakin laaja, kattava asiantuntijuus näistä kyseisistä jäsenvaltioista. Sitten esitin kysymys seurannasta. Voimme vahvistaa sen, että dioksiinitaso hiljalleen vähenee, pienenee. Tämä on seurannan tulos. niin ikään valvonnasta on keskusteltu pitkään. Poikkeushan koskee pelkästään kotimarkkinoilla kulutettavaa kalaa. Eli siis puhumme Ruotsin ja Suomen kotimarkkinoista. Tähän mennessä komissio ei ole saanut mitään merkkejä siitä, että sellainen kala, joka ei täytä nykymääräyksiä, olisi saatettu tai viety muihin jäsenvaltioihin. Esitettiin kysymys, mitä komissio on tehnyt tälle 300 kilolle kalaa, joka on viety Ranskaan. Ei tätä ole ilmoitettu. Minä en ole saanut tietoa ei ole minkäänlaista ilmoitusta Ranskan viranomaisilta eikä Suomen tai Ruotsin viranomaisilta siitä, että kala ei olisi täyttänyt sääntöjä. Niin kuin aiemmin todettiin, Ruotsi ja Suomi saavat, saavat viedä kalaa kotimarkkinoittensa ulkopuolelle, kunhan kala täyttää ehdot. Näiden 300 kilon suhteen komissiolla ei ole tästä tietoa. Me emme ole tilanteesta tietoisia ennen kuin Westlundin kysymys meille esitettiin. No kysymys siitä, mitä komissio seuraavana tekee. Haluaisin palata siihen tarkastukseen, jonka elintarvike viranomainen teki jo vuonna 2005. Toki myönnän, että tästä on jo kulunut jonkin verran aikaa. Tarkastajat havaitsevat tiettyjä puutteita, mutta täytyy ymmärtää myös viraston toimintatapa. Kun puutteita havaitaan tarkastuksen aikana, niin sitten aloitetaan vuoropuhelu toimivaltaisten viranomaisten kanssa, jotta puutteisiin puututaan. Sitten suosituksilla puututaan tilanteeseen ja viranomaiset Suomessa ja Ruotsissa täytäntöönpanovat suositukset. Me jatkossakin korostamme sitä, kuinka tärkeätä on täyttää hyvin tiukat ehdot tiedotuspolitiikan osalta. Tämä on ennen kaikkea Ruotsin ja Suomen velvoite. On poikkeus myönnetty nimenomaan sillä ehdolla, että tiedotuksesta pidetään huoli. Sitten kommentti erään puheenvuoron pohjalta. Komissio myös evää poikkeusmahdollisuuksia. Ei niitä myönnetä aina kun niitä halutaan, vaan kyllä myös evätään poikkeuksia. Toisen Itämeren alueen maan poikkeuspyyntö evättiin. Kyse ei ollut niinkään dioksiinista, vaan toisesta aineesta. Selkeästi kyseinen jäsenvaltio aikoi viedä tuotteita muihin jäsenvaltioihin ja tässä me kannoimme vastuumme niin, että suojelimme muita 26 jäsenvaltiota. Nyt kuitenkin kyse tässä tapauksessa on Ruotsin ja Suomen päätöksestä noudattaa poikkeusta ja varmistaa, että ehdot täytetään. Minulla ei ole tietoa siitä, kuinka paljon kalaa pyydetään Itämerestä niiden kalalajien osalta, joita tämä poikkeus kohtii, mutta varmasti voimme saada viranomaisilta näissä jäsenvaltioissa tarvitsemamme tiedot. Niitä voidaan aina pyytää, mutta täytyy ottaa huomioon se, että kokonaismäärä ei välttämättä mahdollista sitä, että tekisimme altistuksesta jonkinlaisia johtopäätöksiä. Kaikki kalahan ei suinkaan ylitä dioksin raja-arvoa. En tiedä, onko nyt unohtunut joku kysymys, mutta tässä nyt ensimmäiset vastaukset. Kiitos. Dziękuję bardzo. Czy mógłby pan precyzyjnie powiedzieć... E, Kiitoksia. Voisitteko hiukan täsmällisemmin esittää asian Suomen ja Ruotsin hallitukset ovat pyytäneet poikkeusta minkä nimenomaisen kalalajin osalta? The derogation, the proposal foresees a derogation. Poikkeus koskee silakkaa, joka on yli 17 senttistä lohta, meritaimenta ja kahta muuta kalalajia. Nämäkin ovat luonnonvaraisia kalalajeja Pani McEwen, na koniec yeah, Pani um, Westlund. Um, yeah, you said have you missed one. Just Yksi kysymys vielä komissiolle. Minä kysyin tästä tästä äh, Lismeresmarketin tutkimuksesta. oliko teillä työryhmässä tämä selvitys ylipäätänsä esillä? Pani Dagmar Robberen, kolega uh, potem. Only just... Pieni hetki nyt. Dag, äh, Dagmar ensin. Only just... Niin. Eli mistä, mistä vuosista tässä nyt on vuoden 2005 jälkeen kyse? Minäkään en halua kes- keskustelua tässä nyt pidentää, mutta minulla sattuu olemaan tässä kaksi lukua, joita pyydettiin, eli eh, kuinka monta tonnia kalaa on pyydetty poikkeuksen puitteissa, mitä silakkaan tulee tuhat tonnia, josta 70-90 prosenttia käytetään eh, tuohon purkkiin, eli hapansilakkaan, ja 320 tonnia lohta eli 30 grammaa per ruotsalainen vuodessa. Komissio myös viittasi siihen, että heillä ei ole tietoa tai että he eivät ole saaneet eh, tietoa tästä artikkelista, johon rouva Westlund viittasi. Näin saattaa hyvin olla. Ruotsin viranomaiset kuitenkin tutkivat asiaa, mutta eivät löytäneet mitään todisteita. Tutkimus on suoritettu, vaikka siitä sitten ei kai olekaan komissiolle tiedotettu. Halusin nämä tiedot teille vielä lisätä keskusteluun. Kiitoksia. Nyt on aika varmaan lopettaa tämä keskustelu ja edustaja Westlund haluaisitko vielä käyttää puheenvuoron? Voinko sanoa nyt jotakin? Sitten jos nyt haluatte käyttää puheenvuoron, niin nyt on se hetki. Jos ei voi... No, sano mitä minulla on sanottavana, teen sen nyt. Kuntalin komission ensimmäisen vastauksen huolellisesti ja voi olla, että ymmärsin väärin, mutta ymmärsin, että te ette ole saaneet äh, elintarvikeviraston raporttia, eli että teillä ei ollut äh, tietoa siitä, että hyvin harvat lapsiperheet äh, tuntevat riskit joita näiden kalojen nauttimiseen liittyy. Mielestäni on hyvin kiinnostavaa, että hallitus salailee tällaista tietoa eikä sitä välitä eteenpäin. Ja mielestäni on valitettavaa, että tässä myös tämä asia rajoitetaan ikään kuin vain hapan silakkaan. Minä olen lähettänyt tiedot vastuulliselle komission jäsenelle. Olen myös tämän lehtiartikkelin jossa äh, henkilö tunnustaa, että on 300 kiloa ää, äh, dioksidipitoista kalaa vienyt Ranskan tunnustaa tämän. Tämänkin olen komissiolle toimittanut. Mielestäni on kiinnostavaa kuulla, että komissio nyt kertoo, että komissio ei ole saanut mitään tietoa. Monin tavoin voi valitella sitä, että kulutusmalleja ei ole tutkittu sen paremmin kuin on, mutta pohjana tässä nyt kuitenkin on se, että ainut kunnollinen arviointi, joka meillä on käytettävissämme, tulee siihen lopputulokseen, että tämä tilanne johtaa siihen, että että tuhannet lapset ja hedelmällisessä iässä olevat naiset saavat liikaa dioksiinia. Tämä on Ruotsin elintarvikeviraston lopputulos. Valvonta ei toimi. Kun vastuulliselta ministeriltä kysyttiin Ruotsissa, kuka on vastuussa siitä, että vientikieltoa valvotaan, ministeri ei osannut vastata. Olen soitellut eri viranomaisille ja kysellyt, että kuka on vastuussa, niin kukaan ei ole tunnustanut olevansa vastuussa. Ja nyt vaikuttaa siltä, että paikallinen pikkukunta, jossa kalaa pyydetään, on vastuussa vientikiellon valvonnasta ja valiokunta varmaan ymmärtää, miten valvonta tällaisessa tapauksessa sitten toimii. Keskustelussa on nostettu esiin monia lukuja. Tätä valittelen. Toki tosiasioita tarvitaan, mutta kukaan ei väitä, että dioksiinikala on yleisesti suuri ongelma Ruotsin kansalle. Kun puhutaan vaikkapa aikuisista miehistä, niin he voivat useinkin syödä tätä kalaa ilman, että se aiheuttaisi mitään ongelmia, mutta lasten ja hedelmällisessä iässä olevien naisten kohdalla tämä on ongelma. Ja osa heistä nauttii tätä kalaa jopa kolme kertaa vuodessa. Tämä on suuri ongelma ei ole kovin kiinnostavaa katsoa, kuinka paljon äidinmaidossa on dioksiinia ja miten nämä pitoisuudet ovat muuttuneet. Mutta kyse on juuri näistä tuhansista naisista ja lapsista, jotka kertovat syövänsä paljon silakkaa. No ei tietenkään tämä ole ongelma niiden kohdalla, jotka eivät silakkaa syö. Ei tietenkään. Mutta ne, jotka eivät tietoa saa ja siksi syövät paljon silakkaa uhkaa, saattavat joutua erittäin kohtalokkaaseen tilanteeseen. Heidän terveytensä on vaarassa. Ja mielestäni on kiinnostavaa, että meillä on komissio, joka ei ota huomioon tietoja, joita se saa, hankitietoja. Ja on kiinnostavaa, että meillä on hallitus, joka toteaa, että tämä on kansanterveydellinen ongelma, merkittävä kohonnut riski lukuisille tuhansille lapsille ja ää, sikiöille, mutta silti kuunnellaan vain teollisuutta ja sen kantoja. Mitä hapansilakkaan tulee, niin en minä sitä ole kieltämässä missään nimessä. Kalastajat toteavat, että hapansilakkaa ei voi, ei voi valmistaa, jos ei ää, tätä muuta kalansaalista ää, saa käyttää samalla. Mutta kukaan edessä kalastajien etujärjestöt eivät ole sitä mieltä, että näin todella olisi. Kyllä, hapansilakkaa voidaan valmistaa jatkossa muutenkin. Ja hapansilakka on kovasti rakasta monille ruotsalaisille. Kyllä he voivat maksaa, ovat valmiita maksamaan ää, äh, hapansilakasta hiukan korkeammankin hinnan kuin tähän mennessä, jos ää, äh, nämä turvallisuuskysymykset voidaan paremmin näin ottaa huomioon. Olemme käyneet pitkän keskustelun. Meillä ei itse asiassa ole mahdollisuutta vaikuttaa päätökseen koska komitea tekee päätöksen. Mutta haluamme kuitenkin nostaa nämä asiat esiin. Haluamme, että Ruotsin hallitus tietää, että pidämme sen toimia silmällä. Sen tulee todella toimia niin, että nämä tuhannet lapset eivät ähm, saa elimistöönsä vaarallista määrää dioksiinia, vaikka näin tapahtuu juuri nyt. Ja hallitus sanoo vain, että pelastamme hapansilakan EUn toimilta mutta samalla ei oteta huomioon lasten terveyttä. Me, meillä on nyt mahdollisuus pelastaa edes muutamien lasten terveys. Minä aion tätä kysymystä ajaa jatkossakin ja toivon, että te tätä seurantaa ö, seuraatte puolestanne haluamme, että tiedotus toimii, haluamme, että riskiryhmät tietävät ja haluamme, että vientikielto toimii. Tähän mennessä asiaan ei ole kiinnitetty huomiota. Toivon, että tästä päivästä lähtien tilanne muuttuu. Kyse on lasten tulevaisuudesta. Kiitos. Vain sananen puheenjohtaja. Haluan selkeästi kysyä komissiolta, eikö olisi mahdollista toimia niin, että todellakin Ruotsin hallitus antaisi täydet tiedot tästä tilanteesta. Kuulin, että 300 kiloa kalaa on viety Ranskaan ilman lupaa ja mitään tietoja ei anneta näistä ehdoista. Minä olen kyllä tästä huolissani. Ja toinen kysymys komissiolle. Ilmoitus siitä, mikä on dioksiini, eli mikä on se kemiallinen ilmo, ilmoitusmuoto, miten dioksiini kerrotaan. Minusta pitäisi puhua dioksiinista selkeällä kielellä. Jos Ruotsin ja Suomen hallitukset haluavat, että ihmiset syövät dioksiinisaasteista ruokaa, niin ei tämä minua järkytä sinällään, koska siellä on tällainen perinne, mutta minä ranskalaisena haluan sitä, että ihmiset tietävät, heille tiedotetaan, mitä he kuluttavat. Olisiko tämä mahdollista? Komission edustaja. Vielä kommentoida voulez euh, prendre la parole, monsieur? Äh, täällä on teille muutama kysymys esitetty. Voitteko käyttää vielä puheenvuoron? As regards the report, the report. Mitä tähän äh, raporttiin tulee? Meille ei, me emme ole saaneet Ruotsin elintarvikeviraston raporttia. Täällä meille toimitettu Mitä sitten tulee tähän viimeiseen kysymykseen? Sikäli kun ymmärsin, toistan vielä kerran, mitään Ruotsis, Ruotsin tai Ruotsian tai Suomea koskevaa kalojen vientikieltoa ja muualle Eurooppaan ei ole eikä mitään aiempaa tai alustavaa lupaa tähän ei tarvita sekä vienvän että tuovan jäsenmaan mm, vastuulla on sitten riskien arvioinnin perusteella tarkastaa Ruotsista ja Suomesta peräisin olevat tuotteet sikäli kun näin haluavat. Jäsenmaiden vastuulla on priorisoida ja, ja fokusoida sitten resurssinsa niihin tuotteisiin, joita pitävät riskialtteimpina. Et, et, kysymys myöskin tarkastuksista, sitä jo pitkähkö aika 2005 mutta tietysti näistä silloin, silloin, silloisten äh, puutteiden, havaittujen puutteiden lisäksi, jotka nopeasti korjattiin, äh, uusia tarka- tarkastuksia ei ole luvassa. Nyt sitten kun nämä, tämä äh, poik- näistä poik- poikkeuksista sovitaan ehkä, niin jatkossa tällaisia tarkastusmissioita varmaan näihinkin maihin tehdään Miten sitten tulee merkintävaatimuksiin? Tässä on tietenkin kysymys selkeässä olevasta alkuperämerkinnästä, mutta en nyt ymmärrä oikein, miten, miten tässä tilanteessa voitaisiin kuluttajien tietoisuutta entisestään lisätä siitä, että näissä tuotteissa saattaa olla dioksineja tai PCPitä. Kiitos. Dziękuję bardzo. Zamykam debatę na No kiitos. Nyt lopetan tämän esityslistan kohdan käsittelyn. Kiitoksia komission edustajille ja keskustelijoille. Seuraava esityslistan kohta on Euroopan ympäristölainsäädännön täytäntöönpano. Hyvät naiset ja herrat, meillä on tässä kuusi kysymystä, josta on tarkoitus keskustella ja niistä komissio on luvannut antaa vastauksen. E, eli meillä on niukka tunti kymmeneen kysymykseen, äh, kuuteen kysymykseen, kymmenen minuuttia per kysymys. Pyrin äh, nyt sitten vahtimaan kelloa, että me ylitä aikaamme, joka on 12.30. Najpierw zaczynamy od pytania pierwszego. Aloitamme kysymyksestä numero yksi Karl-Heinz Florence on sen esittänyt koskien Richia. Teillä on tässä papereissa tätä koskevat tiedot. Meillä on komissiosta kaksi edustajaa, Hansen ja äh, Puheenvuoro teillä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisat äh, parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Puhun erittäin lyhyesti, koska aikaa on vähän. Vastaan tässä kolmeen kysymykseen. Voin luonnollisesti, jos teillä on jatkokysymyksiä, vielä sitten äh, täydentää yksityiskohdilla vastauksiani. Ensimmäinen kysymys liittyy REACH-asetuksen täytäntöönpanon tilanteeseen äh, voisin ehkä näin ennalta todeta, että kemikaalivirastolta on saatu hyvin paljon tietoja, lukuja ja en nyt halua näihin kaikkiin äh, viitata. Keskityn ennen kaikkea komission kantaa siitä, missä nyt Reachin suhteen suurilta linjoilta mennään. Suurin osa Reachia liittyy liittyy teollisuuden toimiin täyttää rekisteröinti. Vaatimukset ennen kaikkea luoda tietoa, kerätä tietoa, jotta teollisuus, yksittäiset yritykset ja käyttäjät voivat toteuttaa riskianalyysejä ja tätä kautta riskinhallintaa. Ensimmäinen rekisteröintimääräaika umpeutui viime vuoden marraskuun lopussa ja teollisuudelta saatiin tuolloin noin 25 000 asiakirjaa kemikaalivirastolle kaikista kemikaaleista, jotka tuli rekisteröidä ensimmäisen määräaikaan mennessä. Kyse on aineista, joita, joiden määrä on yli tuhat tonnia niin äh, omat valmisteet kuin tuontikin. Kyse on erityisen vaarallisista aineista, joissa on esimerkiksi mutageenia aiheuttavia ää, ominaisuuksia ja lisääntymisterveyteen vaikuttavia ominaisuuksia ja niin edelleen. Suurin osa EU-markkinoilla olevista kemikaaleista, näiden volyymista on nyt rekisteröity, mutta vieläkin tärkeämpää on se, että teollisuus on äh, hoitanut äh, oman tonttinsa äh, riskien arvioinnin suhteen sekä riskien hallinnan suhteen niin, että nämä tunnistetut riskit ovat hallinnassa ja tästä on tiedotettu loppukäyttäjällekin koko tämän ketjun loppupäähän saakka. Tämä johtaa kemikaalien turvallisempaan käyttöön. Tämä lisää teollisuutemme kilpailukykyä sekä parantaa ympäristön tilaa. Mutta tämä on todella vasta prosessin alkua. Rekisteröinti on vasta lähtökohta sille, kun kemikaalit nyt tulevat REACH-järjestelmän puitteisiin. Meillä on kaksi muuta merkittävää rekisteröintimääräaikaa 2013 liittyen yli 100 tonnia volyymiltaan oleviin aineisiin sekä sitten 2018 1-100 tonnia. Mitä arviointiin tulee EUn kemikaalivirasto? On tässä nyt pannut uutta vaihdetta silmään. Kemikaalivirastolla on noin vuosi aikaa arvioinnin toteuttamiseen sen jälkeen, kun kukin yksittäinen asiakirja on avattu nyt todella. Nämä luvut ovat hiukan ehkä pienempiä kuin mitä voisi odottaa Reachiltä, kun se täyteen vauhtiin on päässyt, mutta viraston kotisivulta voidaan nähdä, että kaiken kaikkiaan vuonna 2010 esimerkiksi 273 rekisteröintiasiakirjaa käsiteltiin ja tämä tapahtui siis jo ennen tuota merkittävää määräajan umpeutumista marraskuun lopussa. Tuolloin saadut tiedot ovat analyysin alla juuri nyt ja kohteena juuri nyt. Helmikuussa 2011 komissio teki päätöksen, lisäsi kuusi huolestuttavaa kemikaalia vielä niiden kemikaalien joukkoon, jotka lupamenettelyn puitteiseen on otettu. Ja tällä hetkellä muodollinen menettely on nyt käynnissä. Öö, seuraavaksi mennään sääntelykomitean ja sieltä sitten eteenpäin. Liitteeseen 14 vaarallisten aineiden listalla on tulossa kahdeksan muuta ainetta. Lista todella on nyt kattaa tällä hetkellä 46 ainetta komissio on viime vuonna ilmoittanut, että olemme sitoutuneet 90 muun aineen tarkasteluun ja lisäämiseen luetteloon ensi vuoden aikana. Ja lisäksi tähän ehdokasluetteloon on tulossa koko joukko uusia aineita vuoteen 2020 mennessä. Tänä vuonna vain kolme viikkoa sitten oli määräaika ensimmäisille notifikaatioille niiden aineiden suhteen, jotka artikloissa nostetaan esiin vaarallisina aineina ja niin tuottajien kuin tuojienkin tulee kemikaalivirastolle ilmoittaa, jos heidän aineessaan on yli 0,1 prosenttia prosenttia luettelossa olevaa vaarallista ainetta ja kuusi kuukautta sen jälkeen, kun tähän luetteloon tulee uusia aineita, ne, niihin niitä koskevat tästä tämän kuuden kuukauden määräajan jälkeen kaikki määräykset. Ja todella Ähm, mitä tulee rajoituksiin ja suosituksiin. Tässä on ollut kovasti työtä ja tässä nyt äh, on äh, muun muassa kadmium otettu näiden äh, rajoitusten piiriin. REACH toi mukanaan hyvin uudenlaisen lähestymistä tavan ja meillä on uusi elin, toimenpäivien viranomaisten foorumi. He ovat olleet erittäin aktiivisia toiminnassaan ensimmäiset EUn laajuiset koordinoidut toimeenpanotoimet on jo toteutettu. Ja sitten nämä kaksi muuta kysymystä, jotka liittyvät erityisiin ongelmiin äh, pk-yritysten suhteen, kyseessä siis kysymys yksi kohdat A, B, C, niin äh, rekisteröintivelvoitteeseen liittyy rekisteröintimäärä aika 2018, eli mitä pienempi äh, ainevolyymi on, sitä useampi pk-yritys on käsityksemme mukaan ää, äh, mukana ja näin ollen niiden määräaika on pidempi. Ja pk-yritysten osuus on tässä vaiheessa vielä varsin pieni, mutta kasvaa vuoteen 2018 mennessä. Äh, äh, yhteysryhmä, joka on yhteydessä juuri teollisuuteen jatkaa toimintaansa seuraavaan rekisteröintimääräaikaan asti ja yksi sen erityistehtävistä on juuri PK-yritysten käytännön ongelmien kerääminen. Minkälaisia ongelmia PK-yrityksillä on rekisteröinnin suhteen, määräaikojen kunnioittamisen suhteen ja näitä käytännön ongelmia pyrimme ratkaisemaan tehokkaalla tavalla ja antamaan PK-yrityksille niiden tarvitsemaa tukea. Sitten mitä tulee äh, REACHin arviointiin, komissio on kotisivullaan välittänyt tietoa Äh, REACHin toiminnan arvioinnin toteutumisesta. Erityisesti tämä kattaa kolme elementtiä, eli kemikaaliviraston toiminnan arviointi, sitten äh, tiedottamisvastuu liittyen 1-10 tonnia näihin aineisiin ja sitten vielä muu lainsäädäntö. Mutta tämän lisäksi olemme antaneet toimeksi koko joukon tutkimuksia, jotka tarkastelevat REACHin kilpailukykyä, kustannuksia, innovaatiota, mutta myös ympäristö- ja terveyshyötyjä, joita REACHin kautta voi saadaan. Ja tässä rinnalla kulkee parlamentin pyytämä nanomateriaali, tutkimus, tarkastelu ja ehkäpä tässä kannattaa vielä mainita sekin, että kuulemis, äh, äh, kuulemisen puitteissa järjestämme tulevana vuonna myös konferensseja niin, että sitten ensimmäinen kesäkuuta ensi vuonna tämä arviointikertomus julkaistaan. Sitten vielä ihan uusia tuoreita uutisia. Seitsemän uutta ainetta aihetta on lisätty juuri tänään tälle listalle, joka nyt siis kattaa 53 ainetta. Ja tässä puhuin nyt aika lyhyesti. Toivon, että tämä kuitenkin riittää puheenjohtaja. Kiitos. Kiitoksia komission edustajan Schlüter ja Florence. Äh, äh, vielä äh, lyhyt kysymys kollegat ovat mukaan tässä keskustelussa ja todennut, että tämä rekisteröinnit näiden 13 15 000 tuotetta kemikaaleja <clears throat> mistä, se, sieltä, mistä oliko tiedot väärät, kun nämä lähtökohtatiedot, vai mistä oli kysymys tuolla kysytään, että kaikki esimerkiksi PK-yrityksiä kuormitettaisiin niin, että kun todetaan, että jos aine eh, saa sitten hyväksynnän, jos sieltä sata, sata yritystä käyttää sitä, niin sen tarvitaan vain yksi, yksi, yksi lupa ja se, jos se sitten toimii. Kiitos muuten näistä tiedoista. Mielenkiintoista. Niin nyt edustaja Slyter. Minä olisin kysyä kysymyksen tästä ehdokaslista. Puhutte niistä 136 ja nyt vain 53. Miten aiotte tähän päämäärään päästä, jos nyt näitä on näin vähän? Sitten näistä välittäjäaineista 87 prosenttia kaikista aineista oli jäi pois luetteloista, miten saatte sen toimimaan, toimimaan paremmin, kun 65 prosenttia tuotteista äh, tarkastettuista äh, äh, näistä oli viallisia, aika paljon menee viallista tavaraa siis läpi, jos teillä tämä tarkastuskynnys on noin matala. Eikö olisi jo alusta alkaen jo parempi opettaa yrityksiä työstämään näitä ilmoituksia paremmin? Sitten mitä PK-yrityksiin osalla oli myöskin tällaisia huijauksia yrityksistä siltä osin, että kyse olkaan kovin pienistä eikä edes keskisuurista yrityksistä. Mitä, mitä siihen ajattelit tehdä? Sitten haluamme, että näitä, näitä äh, ilmoitukseni vaskoista tarkastetaan nyt 28 äh, prosenttia oli tavoitteena, nyt on jäyty paljon pienempiin. Dziękuję. Pan Björn Hansen w imieniu komisji. Kiitoksista herra Hansen, olkaa Thank you very much. And thank you very much for the additional question. Kiitos ja kiitos myös lisäkysymyksistä. Toivottavasti voi vastata niihin tyydyttävällä tavalla. Jos nyt aloittaisin näistä luvuista. 25 <clears throat> 000, lähes 25 000 rekisteröinti-ilmoitusta tehtiin. Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen yritys, joka valmistaa tiettyä ainetta, kemiallista ainetta, joka täyttää rekisteröinti määräaikavaatimukset. Näistä on jätettävä ilmoitus määräaikaan mennessä. Keskimäärin 7-8 rekisteröintiä tulee ainetta kohti. 25 000 ilmoitusta siis tarkoittaa sitä, että me puhumme noin kolmesta tuhannesta aineesta. Arvioittemme mukaisesti tässä vaiheessa komission arviot, joita olemme tehneet ennen REACHia ja joita on tarkistettu sitten vuonna 2005, uskoisin, että se oli vuonna 2005, kun tämä tarkistus tehtiin, niin aika hyvin nämä luvut täsmäävät tällä hetkellä. Nyt me teemme työtä niiden aineiden parissa, joista me tiedämme kaikkein eniten, eli eh, viimeisimmät rekisteröintitiedot nimenomaan tässä ovat tärkeitä. No entäpä sitten se, eh, miten rekisteröintijärjestelmä toimii, erityisesti pk-yritysten kohdalla? Se, että rekisteröinti ylipäätään toimii, on merkki siitä, että kyllä tämä on aivan mahdollista. Yhteysryhmä teki elinkeinoelämän teollisuuden kanssa kovasti yhteistyötä niin, että rekisteröintiä voitaisiin parantaa ja meidän tietomme tuotaisiin heidän kokemansa ongelmat. En halua mitenkään vähätellä niitä ponnisteluja, joita eh, teollisuus on, on tehnyt. Ja toisaalta se, että olemme saaneet aikaiseksi näin hyvän yhteistyön. Toistaiseksi se on koskenut vain suurempia yrityksiä Euroopassa. PK-yritykset ovat tässä yhteistyössä varsin uusia tulokkaita. En halua vähätellä ongelmia, mutta se, että rekisteröintiä siis tehtiin, se onnistui, on merkki siitä, että ongelmat eivät olleet ylitse pääsemättömiä. Olemme tehneet kovasti työtä ongelmien analysoinnin parissa teollisuuden kanssa niin, että järjestelmä olisi joustavampi. Ja sitten kun seuraava määräaika tulee vastaan, niin erityisesti viimeinen määräaika tulee vastaan, jolloin yhä useammat PK-yritykset tekevät omat rekisteröintinsä. Ja sitten neljä jäljellä olevaa kysymystä. Strategia niin, että täytämme tavoitteet vuodelle 2012 aineiden määrän suhteen. Tätä me työstämme Tunnustamme, että työtä on vielä aika paljon jäljellä. Tunnustamme myös sen, että jäsenvaltioilla on merkittävä rooli niin, että ne ehdottavat tälle ehdokaslistalle aineita. Me teemme eh, yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa komission tasolla niin, että saamme selville, miten pääsemme todella tavoitteeseen, johon olemme sitoutuneet. 68 prosenttia joista kemikaalivirasto on ilmoittanut web-sivuilla. Heidän mielestään äh, mahdollisesti nämä eivät täyttäneet vaatimuksia, erityisesti kun otetaan huomioon tiukemmat vaatimukset, jotka pätevät näihin tuotteisiin. Nyt viraston kanssa teemme työtä sen suhteen, mitä tämä löydös merkitsee, ja webisivuilla todetaan, että tämä on vasta alustava löydös. He katsovat yksityiskohtia nyt tällä hetkellä ja tämä on kysymys, eh, jossa tutkimme sitä, missä ongelman ydin piilee. Ja kartoitamme myös, mitkä olisivat parhaat tavat puuttua näihin ongelmiin. On useitakin tapoja Reachin eh, täytäntöönpanon puitteissa puuttua asiaan, mutta on myös muita mahdollisuuksia. Mutta tämä on kyllä ongelma, josta olemme tietoisia ja johon olemme tarttuneet. Ja olemme innokkaina ratkaisemaan sen. 64 prosenttia viallisia ilmoituksia. Tässäkin pitää ymmärtää, oikeastaan kemikaaliviraston ja tietysti meidän komissiossa pitää ymmärtää, mitä nämä puutteet ovat, jotta niihin voidaan sitten tarttua. Meillä on mahdollisuus joka on tarjottu lainsäädännön näkökulmasta niin, että voimme puuttua näihin puutteisiin, mutta ensin haluamme hyvän perustan äh, puuttumiselle. Ja lopuksi nämä teko-PK-yritykset. Äh, Kemikaalivirasto on tehnyt kovasti työtä. Äh, PK-yrityksiin hän pätevät alennetut maksut, eli kyllä virastonkin täytyy olla selkeillä vesillä niin, että tehdään syvällinen analyysi niin sanotuista pk-yrityksistä, jotka eivät sitä todellisuudessa ole. Tämä on yksi hyvä peruste tehdä hyvää työtä. Me tiedämme kyllä, että virasto ottaa tämän asian hyvin vakavasti ja pahoittelen, että käytin näin pitkän puheenvuoron. Dziękuję bardzo za te wyczerpujące odpowiedzi. Kiitoksia tästä kattavasta vastauksesta. Nyt sitten seuraava kysymys. Haluaisin muistuttaa nyt sitten kuitenkin, että ens, ensimmäiseen kysymyksen käsittelyyn meni 20 minuuttia. Pitäisi varmaan peräänkuuluttaa vähän tiiviimpiä vastauksia koskien mm, biosidejä, kasvimpiä ja niistä, niistä koskeva tietojen jako. Herra Murphy. Ensinnäkin voisin vastata kysymykseen, voisin antaa vähän tähän lainsäädännön taustaa. Ja samalla siinä sitten tulee vastanneeksi kysymykseen. Biosidejen toimivien aineiden, aineita käsittää, tai se on katettu komission asianomaisessa asetuksessa. Siinä asetuksessa on 300 ainetta katettu tässä tarkasteluohjelmassa yritykset ovat hyvinkin yksityis- yksityiskohtaisen luettelon näistä laatinut ja kaikki asianomaisten viranomaisten pitää sitten hyvin yksityiskohtaisesti raportoida näitä ilmoitusta sitten kussakin maassa tarkastellaan ja sen tarjoaa sitten siitä arvion komissiolle. Ja sen lausunnon perusteella komission komissio käy sitten jäsenmaiden kanssa jatkokeskustelut. Ja sitten vastaavasti tehdään mahdollinen päätös näistä hyväksyttävistä aine- aineista. Ja aluksi totesimme, että 90 prosentissa tapauksista vain yksi taho vain jätti tämän anomuksen konsortio tai yritys. 90 prosentissa tapauksista tämä tiedonjakokysymys ei ole ongelmallinen, koska vain yksi taho sen tiedonkin on Eh, toimittanut. Sitten kun on useampi taho, asetuksessa eh, on todettu, että pitää kohtuullisin tavoin pyrkiä varmistaa eh, näiden mukana olevien yritysten välinen tiedon kulku asioista. Tietojemme perusteella vain viidestä aineesta, siis sekä kun tiedämme, on ollut tätä, näitä tiedonjako-ongelmia. Näissä, tässä, tässä asiassa oli kysymys samoista yrityksistä. Toinen oli, oli EUn ulkopuolinen tehdaslaitos ja, ja, ja, toinen, ja vastapuoli oli sitten EUn sisäpuolella oleva yritys. Näistä, tiedoista, näistä tapauksista vähän tietoa vierestä. Yhdessä tapauksessa tietojen jakamisesta päästiin sopimukseen, toisessa tapauksessa asianomainen viranomainen, toimivaltainen viranomainen totesi, että, että yritykset olivat pyrkineet kaikenlaisen tavoin tekemään parhaansa tietojen jakamiseksi, vaikkakaan sitä sitten viran, se laisen yrityksen kotimaa ei tätä sitten tukenut. EU-alueen yritys on sitten tehnyt tästä valituksen koskien tätä toista yritystä. Ja kolmannessa tapauksessa keskustelut ovat meneillään ja vira, toimivaltainen viranomainen pyrkii nyt sitten vaikut tekemään parhaansa, jotta osapuolet pääsevät sopimukseen, mitä kahteen muuhun avoimen juttuun tulee. Saamiemme tietojen mukaan tietojen jakamisen ongelma on edelleen olemassa. Ja, mutta että siitä sitten äh, ei, ei lop, ainakaan lopullista ratkaisua meille ei ole kerrottu vielä. Yhteenvetona 300 aineesta, jotka tähän, äh, tähän äh, seurantaohjelmaan kuuluu, Tiedämme viidestä aineesta, viidestä tapauksesta, jossa ongelmia on ollut tietojen jakamisen osalta. Yhdestä on päästy sopimukseen, neljä on vielä avoimina. Ja kuten sanottu, neljäs, kaikissa neljässä tapauksessa on kysymys samasta kahdesta yrityksestä. Mitä sitten tuonnepana kenties tapahtuu, mitä sitten merkitsee näille asianomaisille yrityksille. No tällä hetkellä merkitsee ei mitään, mitään seurauksia biosidirektiivin ja asetuksen mukaisesti kiistanalaiset yritykset voivat pitää edelleenkin näiden aktiivisten aineiden, aineita sisältäviä tuotteita markkinoilla. Ja sitten kaksi vuotta sen jälkeen, sen jälkeen kun se aktiivinen aine on tähän, toimiva aine on otettu tälle liitteen yksi luetteloon hyväksyttyistä tuotteista. Eli toisin sanoen Eh, yksi, yksikään näistä kiistanaisista aineista ei sisälly tähän ykkösliitteen eh, aineisiin. Eh, nämä ovat edelleenkin markkinoilla, niin mitään kaupallisia seuraamuksia ei ole koitunut. Toisaalta mitä, mitä meistä tulee markkinoille pääsyn rajoituksiin, siitä saattaa kangerta. Joka tapauksessa nämä aineet on otettava, otettava liitteeseen yksi viimeistään 2012 vuoden puoleen väliin asti. Näin ollen 2013 mennessä asianomaisten yritysten on meille toimitettava sitten tämä ää, ilmoituskokonaisuus. Ja siihen mennessä sitten heidän, niiden tulee tehdä parhaansa tietojen jakamiseksi, mutta ellei näin tapahdu, se toinen, toinen yritys, jolta tätä tietoa ei ole, joutuu poistumaan markkinoilta tai sitten tekemään jatko eläinkokeita aiheesta. Tässä yhteydessä olisi kuitenkin vielä korostettava, että, että uusi toiseen käsittelyyn parlamenttiin syyskuussa palava asetusesitys biosidestä sisältää toimenpiteitä, jotka mennään pidemmälle kuin nykyisessä direktiivissä mennään. Ja siinä äh, edellytetään yritykseltä enemmänkin. Nyt vaan pyrit, siinä kehotetaan tekemään, he, niitä tekemään parhaansa. Nyt se on yritykset ovat, joutuvat jakamaan tietoja. Äh, tämä uusi asetus äh, astuneen voimaan 2012 vuoden puolessa välissä ja sitä sovelletaan käytäntöön sitten 2013 vuoden puolen välistä asti. Ja siinä vaiheessa sitten äh, vaatimukset äh, tietojen jakamisesta, pakollisesta tietojen jakamisesta astuvat myöskin voimaan silloin, kun tulee kysymys näistä äh, kiistoista. Tuossa vaiheessa sitten nämä uuden asetuksen voidaan kuvitella olevan jo olleen voimassa jonkin aikaa niinkä, minkä johdosta sitten näiden vielä avointen, avoimen viiden aineen osalta näiden yritysten, näitä yrityksiä ei sitten tule kohtaamaan sen kummemmat ongelmat. No niin, edustaja Prodi, olkaa hyvä. Ehm, Kiitoksia puheenjohtaja. Nämä saadut vastaukset, mitä nyt tulee näiden yritysten määrään ja kokoon, niin äh, haluan äh, todeta, että komission antama, mm, antama katsaus tilanteesta oli kyllä erittäin kattava. Ja nyt me sitten odotamme ja katsomme, miten nämä asiat käytännössä toteutetaan kiitän äh, todella näistä tiedoista ja tämä oli erittäin kiinnostavaa ja näin pienet ja keskisuuret yritykset saavat tietyt takuut. Kiitoksia. Kiitoksia teille. Ja seuraava kysymys koskee jätteitä. Se on Karl-Heinz Florentzin kysymys jätelainsäädännöstä. Pidä Westman komissiosta vastaa meille. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Yritän näiden loppujen kysymysten suhteen puhua mahdollisimman lyhyesti. Aivan ensiksi haluaisin todeta, että jätelainsäädännön täytäntöönpano on erittäin merkittävä painopistealue komissiolle. Viime vuoden ja vuosien aikana olemme tämän lainsäädännön suhteen havainneet varsin monia porsanreikiä ja ongelmia tietyissä jäsenvaltioissa ja hyvin laajalti tunnustettu ongelma ovat laittomat kaatopaikat. Ja tämä luonnollisesti, nämä, tämä on rikkomus jätelainsäädäntöä vastaan. Samoin sitten laittomat jätekuljetukset. 30 prosenttia jäteviennistä on laitonta. Mitä tulee Öö, jätelainsäädäntömme täytäntöönpanoon ja varhaisen vaiheen toimiin kertoisin teille joukosta toimia, jotka olemme käynnistäneet. Komissio on lisännyt tiedonvaihtoa sekä valistusta kaikissa jäsenvaltioissa, jotta tätä täytäntöönpanoa ja toteuttamista jätelainsäädännön suhteen voitaisiin hallita entistä paremmin ja tämä on ollut erittäin äh, tehokasta tiedonvaihto ja ihan suora tiedonvaihtokin kansallisten viranomaisten ja sidosryhmien välillä on ollut hyvin hyödyllistä. Kyse on ollut jätepuitedirektiivistä, kaatopaikkadirektiivistä sekä ää, ähm, jätekuljetusdirektiivistä ja 60 tällaista Tapahtuma on jäsenvaltioissa järjestetty. Tällä hetkellä olemme käynnistämässä juuri 15 hanketta tapahtumaa tämän vuoden aikana liittyen juuri kaatopaikkadirektiiviin ja siihen, että tarvitaan kunnolliset jätteiden hallintaohjelmat sekä myös kierrätys- ja ennaltaehkäisyohjelmat. Haluamme tukea kansallisia viranomaisia, eri sidosryhmiä, taloudellisia toimijoita jätelainsäädännön parempaan täytäntöönpanoon. Meillä on kotisivullamme koko joukko öö, neuvoja siitä, miten laittomia jätekuljetuksia voidaan estää EUn ulkopuolelle siis, ja miten ylipäätään näitä jäte kysymyksiä voidaan hallinnoida entistä paremmin, muun muassa myös vanhat ajoneuvot, käytetyt paristot, akut ja niin edelleen. Meillä on myös tällainen helpdesk, neuvontapiste, joka laillisissa ja teknisissä kysymyksissä antaa apua. Lisäksi meillä on hyvin kattava asiakirja usein esitetyistä kysymyksistä. Tämäkin löytyy kotisivultamme. Jatkamme hankkeen hankkeitamme ja nopea tietojen vaihto sähköisessä muodossa on hyvin hyödyllistä. Tämä tapahtuu myös sekin kotisivumme kautta. Olemme kuitenkin tietoisia siitä, että näistä kaikista toimista riippumatta työtä on vieläkin tehtävänä ja tilannetta tulee parantaa. Tästä syystä olemme antamassa toimeksi tutkimuksen vielä tämän vuoden aikana, jotta saisimme kattavan käsityksen siitä, mitä toimia tarvitaan jätelainsäädännön täytäntöön panemiseksi ja tilanteen parantamiseksi. Ja tämä tutkimus tulee myös tarjoamaan meille analyysin parhaista vaihtoehdoista ja siitä, miten nämä asiat saadaan EU-tasolla parhaiten hoidettua. Tutkimuksen tulokset saadaan lokakuussa tänä vuonna. Samanaikaisesti arvioimme taloudellisia, rahoituksellisia ja sosiaalisia hyötyjä, joita kunnollisesta jätelainsäädännön täytäntöönpanosta saadaan. Tässä on koko joukko tapaustutkimuksia, kuten <clears throat> esimerkiksi eri hyödyistä, joita todella käytännössä on saatu. Tämänkin tutkimuksen tulokset saadaan lokakuussa. Lopuksi mainitsisin vielä hankkeen, joka ollaan saattamassa päätökseen, jotta lupa menettelyjä sekä valvonta jäsenvaltioissa saataisiin tuettua. Kyse on parha- parhaista käytänteistä luville sekä valvontatoimille ja tarkastuksille. Tässä koko joukko niitä toimia, joita meillä on tällä hetkellä käynnissä jätelainsäädännön paremman täytäntöönpanon nimissä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kovasti. Karhans Florence, hyvä. Kiitoksia komissiolle ja komission edustajalle tästä aika hankalassa jamassa, koska komissiolla on pulmia täältä. voisitte kääntyä eh, diplomaattisten palvelujen puoleen, koska tilanne eh, on katastrofaalinen tilanne. Jäsenmaat, erityisesti vanhat jäsenmaat, ei mitään neuvoja, että, että, että, että tietoisuutta lisätä, jotta voivat sitten panna täytäntöön niitä jo kymmenen vuotta sitten täällä hyväksyttyjä päätöksiä ja määräyksiä. Ja kenties komissiolla sitten on pulaa väestä tai, jotain, jotain, jotain ongelmia. eten ettei ole selkeästi äh, perusteita vetää esimerkiksi jäsen, jäsenmaita oikeuteen vauhdittaakseen tätä lainsäädännön täytäntöpänä. Vastaus asena oli tietysti äh, ystävällinen ja ystävällinen. Nämä, äh, nä, nä, jos on alkuperäisen kuuden jäsenmaan ää, ää, lainsäädännön täytäntöpanossa on suuria puutteita, paljon huonommassa kuin uudet jäsenmaat konsanaan. Ja minusta olisi nyt todellakin hyvä, jos yksi näistä vanhoista jäsenmaista sitten vedettäisiin tuomioistuimen tekosistaan tai tekemättä jättämättömyyksistään vastaamaan. Proszę przedstawiciela Komission edustaja vielä Tämä, voitte tietysti tällä voitte kallistaa korvanne. En tiedä, haluatteko vielä käyttää puheenvuoron aiheesta. Thank you very much for, for this, uh... Kiitos tästä kysymyksestä. Ja kiitos herra Florentselle. On tärkeää korostaa myös tätä. Vastauksessani ihan totesin, että hyvin varhaisessa vaiheessa ryhdymme toimiin ennen kuin asia viedään tuomioistuimeen erityisesti kun kyse on jätelainsäädännön rikkomuksesta, niin viime vuoden lopulla 20 prosenttia rikkomusvalituksista koski nimenomaan jätelainsäädäntöä. On tärkeää, että tämä tehdään johdonmukaisesti ja kovasti arvostan tätä kommenttia. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos tästä. Seuraava kysymys sitten listalla. Vittorio Prodin esittämä kysymys sietteestä. Komission puolesta sama puhuja. Kiitos puheenjohtaja. EUn jätepolitiikan mukaan niin mon, paljon materiaaleja, niin paljon aineita kuin mahdollista pitäisi kierrättää EUn e puitedirektiivissä uudessa versiossa. Tämä tehdään erittäin selväksi. Ja tässä direktiivissä pitää, on, on tarkoitus lisätä jätteen hyötykäyttöä kierrätyksen jälkeen. Tässä on sellainen e, eri, viisi, viisivaiheinen suunnitelma, jossa jätteen tuotannon e-, ehkäiseminen tietenkin on tärkeimpänä. Sitten on kierrätys ja muut talteenottotoimenpiteet ja sitten viime, viimeisenä keinona on sitten jätteen turvallinen loppusijoitus, mutta on, on tullut tultu huomanneeksi, että ei tämä ole mikään absoluuttinen säännös, sitä voidaan vain tällaisena prioriteettisääntönä hyvä soveltaa, eli että jäsenmailla on velvollisuus vain pyrkiä tekemään parhaansa jätteen käsittelyssä jäsenmailla on tietysti jonkin verran harkintavaraa tätä lainsäädäntöä toteutessaan. Niillä on kuitenkin tietyt velvoitteet joidenkin tiettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi, mitä jätteen, jätteiden kierrätykseen tulee kohdan 11.2 mukaan tässä direktiivistä e, jäsenmaat ovat velvoisia kierrättämään 70 prosenttia rakennusjätteestä vuoteen 2020 mennessä. Tämä tietysti sitten edellyttää kipsipohjaisten jätteiden merkittävämpää kierrätystä. Nehän täyttävät kaatopaikat tätä nykyään. Mitä tulee tämän jätteen sijoittamiseen 2003-33 numeroinen päätös neuvostosta äh, panee tietyt, asettaa tietyt kriteerit kaatopaikoille, että tämä vaaraton kipsijäte äh, tulee sijoittaa äh, kaatopaikoille vain sellaisissa pakkauksissa, että paikkoihin, jossa mitään biologisia jätteitä hyväksytä, niin kokonaismäärä ei, ei saa ylittää 5 prosenttia tästä, näistä muista hajoamistuotteista. Sitten mitä tulee näihin mainittuihin, kysymässä mainittuihin maihin, Iso-Britannia, Italia, Ruotsi, Saksa, ja mitä näissä neuvoston päätökset on siirretty kansalliseen lainsäädäntöön, mutta jos tällaiset käytännöt mitä kysymyksessä, mihin kysymyksessä viitataan, todellakin rikkoisivat sitten neuvoston päätöstä kansallista toimeenpanosta. Ja tässä tapauksessa kansallisten viranomaisten on ryhdyttävä toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi. Kiitos. Ehm, grazie anche per questa informazione, ehm, ne prendo atto. Naturalmente eh, con un eh, po' di, di, di rammarico proprio perché il gesso costituisce... Kiitos näistä tiedoista. On vähän sääli, sillä kipsihän on sellainen tuote, joka voitaisiin kyllä sataprosenttisesti kierrättää, ottaa talteen. Sataprosenttinen kierrätys olisi aivan mahdollista. Näin ollen varan oikeuden jäädä seuraamaan sitä, kuinka nämä toimet täytäntöön pannaan. Jos asias, asian hoidossa puuttuu kurinalaisuutta ja ryhtiä, niin, niin kyllä se voi sitten johtaa siihen, että, että huhtoutumista ja vuot, saastumista tapahtuu. Rikki vety on merkittävä tekijä monissakin saastuttavissa aineissa, joten kyllä komissionkin täytyy olla valmiina sen suhteen, että jäsenvaltiot asianmukaisesti käytännössä täytäntöönpanevat määräyksiä. Eivätkä vain teoriassa toteuta, mitä niiden pitäisi. Kiitoksia komissiolle kuitenkin tiedoista. Dziękuję bardzo, dziękuję Kiitos tästä Euroopan komission edustajille. Ja vielä pari kysymystä. Seuraava edustaja Esten Lange, äh, herra Florentsin edustamana. Tämä koskee vesidirektiiviä. Euroopan Nikola Notaro äh, vastaa sieltä. Thank you, Mr. Chairman. Äh, Kiitos puheenjohtaja. Kyllä, vesipuitedirektiivistä. Ensin vastaan juomaveden suojelua koskevaan kysymykseen. Nämä säännöt vesipuitedirektiivissä löytyvät artiklasta 7. Kyse on siitä, että tulee tunnistaa ne vesivarat, joita käytetään juomavetenä ja nämä vesi alueet tulee suojella. Ne tulee ottaa mukaan suojeluohjelman ja jäsenvaltioiden on ryhdyttävä toimiin varmistaakseen se, että kansallisten ohjelmien puitteissa juoma vesi, joka tuotetaan, on vesipuitedirektiivin sääntöjen mukaista. Siksi tässä siis on juomavesisuojelualueiden sekä vesidirektiivin välillä tietenkin läheinen yhteys. Ja pyrkimyksenä on se, että voidaan vähentää veden käsittelyä, jotta vedestä saataisiin juomavedeksi kelpaavaa. Tässä toimien suhteen ollaan varsin joustavia Kyse on kuitenkin suoja-alueista juomaveden pohjavesialueiden suhteen. Ja meillä on, ovat olemassa vesisuojelualuesuunnitelmat, ja nämä suunnitelmat, niitä tällä hetkellä ollaan arvioimassa ja komissiolta 2012 marraskuussa on tulossa raportti, jossa puututaan tähän toimeenpanoon ja myös vesi, juomavesisuojelualueiden tilaan ja tilanteeseen. Mm, tässä maatalouspolitiikan uudistus mutta voidaan äh, myös yhdistää tähän asiaan, koska maatalous ja vesiensuojelu luonnollisesti liittyvät läheisesti yhteen. Ja tässä voisin ehkä korostaa sitä seikkaa, että maaseudun kehittämisen puitteissa eli YMPn toisen pilarin puitteissa on olemassa rahoitusmahdollisuuksia myös vesipuitedirektiivin vedensuojelualueiden rahoittamiseen. 38 artiklassa todella näin on. Kyse on myös äh, maatalousympäristö artiklasta, josta rahoitusta näin ollen myös voidaan saada. Ja toimien tehokkuutta me tietenkin äh, arvioimme myös äh, YMPtä uudistettaessa. Lopuksi toteaisin vielä, että komission tiedonannossa, joka liittyy YMPn uudistamiseen, joka hyväksyttiin 2010, on ehdotuksia ja ajatuksia ensimmäisen pilarin, YMPn ensimmäisen pilarin vihertämisestä. Ja tähän liittyvät toimet, kuten esimerkiksi ähm, tietyt ympäristötoimet. Ja näitä toimia siis voidaan toteuttaa jo tänä päivänä. Ja viimeinen huomioni liittyy siihen, että vesipuite direktiivi voitaisiin ottaa täydentävien ympäristötyön mukaan kautta mukaan YMP-kysymykseen. Tästä komissiossa ei ole vielä sovittu, mutta luonnollisesti kun uusia ehdotuksia tulee, tähänkin puututaan. Ja lopuksi muistuttaisin, että vesihallinnon päättävät tahot, johtajat jäsenvaltioista. Unkarin puheenjohtaja kauden aikana Budapestissa toukokuussa totesivat, että tämä olisi kiinnostava tapa toimia, siis täydentävät ympäristöehdot todella ottaa mukaan vesipuitedirektiiviin ja myös alueiden komitea ja TSK ovat lausunnoissaan tähän puuttuneet. Kiitoksia. Kiitos. Pan Florence Kalkhains. Florence. Eh, komissio puhuu tästä täytäntöönpanosta paljon monisanaisesti, mutta ei vastannut ollenkaan kysymykseen. Eli vaan ky- kysymys siitä, että milloin Eurooppa sopii näistä vedensuojelualueista. Kaikki on, nämä, nämä tavo- tavoitteet ovat kohdalla, ei siinä mitään, mutta mitä me tehdään sitten äh, viljelijöille? jotka, jotka tietysti esimerkiksi jo huomaavat, että naapuri ei ole tämmöisen vesiensuojelulain piirissä, mutta he itse joutuvat sitten vähentämään vaikkapa veden Miten nämä rajoitukset sitten toimivat. Eh, viljelijät eivät halua mitään lisää rahaa, vaan haluavat eh, eh, pelkästään sitten tietoa näitä omia, omiin tukinsa liittyvät sel- asiat selväksi. Näistä 36 ja 7 pykälät, joihin äsken viitattiin, eivät takaa riittävää korvausta. Kiitoksia Haluatteko vastata? Mielellään, mielellään vastaatte siis tietysti herra Florentsella sieltä komissiosta. Yes, um, I think uh, when we talk about the implementation... Niin, kun me puhumme vesipuitedirektiivin täytäntöönpanosta, niin täytyy ottaa huomioon kaksi seikkaa. Ensinnäkin se, että direktiivi on puitedirektiivi. Se asettaa tietyt velvoitteet jäsenvaltioille, jotka niiden on täytäntöön pantava. Ja totta kai tämä sitten muodostaa tilatasolla tietyt konkreettiset toimet. Nämä toimet ovat ikään kuin win-win-toimia, niin että molemmat osapuolet hyötyisivät. Jos katsotaan, että kustannukset tilatasolla muodostavat pitkä, pitemmällä aikavälillä huomattavan erän, niin, niin luonnollisesti niihin puututaan. Toisaalta maanviljelijälle koituu sekin etu, että pitkällä aikavälillä hän voi säästää vesikulutuksessa, vesikustannuksissa ja heillä on myös mahdollisuus sitten eh, tehdä työtä tulevaisuuden eteen. Totta kai nämä ovat yhteydessä niihin seikkoihin, että myös kustannus-hyötyanalyysi täytyy tehdä. 39 artikla ja 38 artikla maaseudun kehittämisasetuksessa tarjoaa meille mahdollisuudet rahoittaa vesipuitedirektiivin täytäntöönpanoa. Nämä liittyvät sekä laatuun että määrään veden suhteen. On selvää, että me katsomme sitä suhdetta, joka vallitsee vesipuitedirektiivi ja toisaalta maatalouspolitiikan uudistuksen välillä. Ja tästä syystä me katsomme, että että sääntöjen täytyy olla yhteen sopivia ja jos näin ei ole, niin sitten tämä täytyy tarkistuksessa huomioida. Dziękuję bardzo z reakcji kolegi Flor. Kiitoksia. Eh, Florence saattaa olla eri, eri, eri mieltä näistä äh, viljelijöiden kustannuksista, mutta tämä keskustelu on tässä kuitenkin päätettävä tältä osin. Siirtyä viimeiseen kysymykseen tässä osiossa koskien Chris Davisin kysymystä yleisestä ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon parantamisesta. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia. Todella kyse on siis ympäristölainsäädännön täytäntöönpanosta ja siitä, mitä komissio on tehnyt varmistaakseen sen, että Euroopan unionin lainsäädäntöä kunnioitetaan. Olemme kiinnittäneet erityistä huomiota tähän, ja tämä on ollut yksi avain toimiamme ja yksi asia ovat uudet lainsäädäntöehdotukset täytäntöönpanon suhteen. Ympäristöpääosasto on 2007-60 direktiivin suhteen ryhtynyt toimiin ja tehnyt uusia ehdotuksia esimerkiksi teollisuuden päästödirektiivin suhteen sekä 2000 360 direktiivin suhteen asiantuntijat jäsenvaltioissa ovat näiden toimien taustalla. Mitä tulee eläinten käyttödirektiiviin, niin avain asiana tässä nyt on auttaa jäsenvaltioita niiden täytäntöönpano toimissa ja tätä on kehitelty yhdessä jäsenvaltioiden asiantuntijoiden kanssa – Ympäristöpääosasto on ehdottanut jäsenvaltioille erityisesti mitä tulee eläinten käyttödirektiiviin, että perustettaisiin kansallisen tason virkamiehistöjä, verkostoja, jossa paikalla tai mukana olisivat myös alueelliset ja paikalliset viranomaiset ja näin voitaisiin vahvistaa täytäntöönpanopyrkimyksiä. Se, että paikalliset ja alueelliset viranomaiset ovat mukana tässä eh, työssä on yhtä tärkeää kuin eh, komission yhteys kansallisiin viranomaisiin. Ympäristöpääosasto pitää tarkasti kirjaa siitä, että jäsenvaltiot täytäntöönpanevat direktiivit äh, ajallaan sopimuksen mukaisesti ja artiklan 260 kohdan mukaisestihan ja, ja komissiolla on myös mahdollisuus langettaa rangaistuksia niille jäsenvaltioille, jotka määräaikoja eivät kunnioita. Tämän lisäksi olemme toteuttamassa täytäntöönpanotoimista, transponointitoimista tutkimuksen ja komissio pyrkii todella huolehtimaan siitä, että ympäristölainsäädäntö mahdollisimman hyvällä tavalla ja oikea-aikaisesti toteutuu jäsenvaltioissa. Tämän lisäksi tarjoamme suuntaviivoja kansallisten viranomaisten tuoksi, tueksi, eri sidosryhmien tueksi esimerkiksi, mitä jätealaan tulee, meillä on asiakirjat äh, komission nettisivulla. Asiakirjat, jotka tukevat äh, äh, toimijoita paikan päällä. Annamme esimerkiksi neuvoja usein esitettyjen kysymysten suhteen. Komissio on myös suunnittelut valmistelemassa uutta tiedonantoa vielä myöhemmin tänä vuonna ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon suhteen. Tämä työ ei tietenkään ole vielä äh, tullut päätökseensä, mutta äh, tietotasoa täytäntöönpanon vaiheista on onnistuttu lisäämään. Ja sidosryhmäkonferenssi järjestettiin viime viikolla 15. kesäkuuta Neljää kattavaa aihetta käsiteltiin. Ensinnäkin tietopohjan parantaminen, toiseksi resurssit, kolmanneksi yhteistyön ja verkostoitumisen merkitys ja neljänneksi eh, lainsäädäntöpuitteet ympäristötarkastusten suhteen. Ja näin saatiin hyvin kattava käsitys siitä, miten implementointia saadaan parannettua täydentävien toimien kautta mukana muun muassa hankkeet ympäristötietojen ja tilastojen keräämisestä, samoin EU-rahoitusvälineiden käyttämisestä ja juuri eri asiantuntijatasojen ja tahojen sekä kansallisen tason sekä EU-tason verkostoituminen ovat tässä hyvin tärkeitä. Ja näin voidaan todella parantaa ympäristötarkastuksia. Tulkin huomio, puhuja lukee epäselvästi ja liian nopeasti asiakirjaa. Joka tapauksessa Euroopan ympäristövirasto, TSK, oikeusasiamies ja muut tahot, kuten esimerkiksi akateeminen yhteisö, ovat antaneet omat lausuntonsa on myös kuultu kansalaisjärjestöjä, ennen kaikkea Euroopan ympäristövirasto on näin tehnyt. Samoin äh, Unkari puheenjohtajavaltiona on tehnyt hyvin paljon työtä. Kiitos. Tulkin loppuhuomio mahdoton tulkata. Kiitoksia. Tässä me ollaan tässä, koska jo ylittämässä koko kokouksen kestoajan. Chris Davis haluaa vielä esittää täydentävän kysymyksen kysymys yllät, yllätti näin perusteellisella vastauksella, että siinä uhkailette nuijan heilutuksella. Sa- saammeko ystävä, ystävästä tämän vastauksen jaettavaksi koko, koko salille? Se oli hyvin kattava, perinpohjainen. Jatkan tätä samalla linjalla mitä ensimmäiseen kommenttiin tulee, eli näitä täytäntöönpano- ja lainsäädännön siirtolistojen jakamista, joita on oikein vaikeata sitten kuitenkin pakotteiden langettaminen jäsenmaille loppujen lopuksi kuitenkin hyvä, että komissio on lähtenyt tälle tielle. Onko tässä aikeis tarkoitus tehdä oikeudellisesti sitava asiakirja? Ja onko jotain sitten jonkin arviointia luvassa sitten siihen, siitä, miten tässä, tämä on oikein toteutunut? Miten seurataan on tarkoitus toteuttaa? Puoli minuuttia. Um, uh, Kiitos näistä kysymyksistä. Haluaisin saattaa tietonne, että Olemme julkaisseet tiedot esityksistä ja konferenssista ympäristöpolitiikka Eurooppa web-sivuilla. Kaikki tiedot ovat saatavissa. Voimme antaa teille tiedot osoitteesta. Sitten se, mitä Luxemburgin ympäristöneuvostossa keskustellaan, totta kai sekin liittyy asiaan. Sitten nämä vastaavuustaulukot, correlation tables ympäristöpääosasto sen jälkeen, kun transponointikausi on kulunut umpeen, me arvioimme jäsenvaltion lainsäädännön tilaa, no täyttääkö se ehdot. Eli kaikkia jäsenvaltioita kyllä kohdellaan tasa-arvoisesti. Me varmistamme, että meidän lähestymistapamme on johdonmukainen. Komissio niin ikään käyttää konsultteja, kun me kehitämme omia sisäisiä vastaavuustaulukoitamme. Nehän eivät ole jäsenvaltioiden tarjoamia taulukoita, vaan meidän sisäisiä tarkoituksiamme varten meillä on tällaisia taulukoita. En voi sanoa kyllä asiasta tämän enempää tässä vaiheessa. Can, can Can we have confirmation that a copy of... Voimmeko vahvistaa siitä, että saamme kappaleen tästä alkuperäisestä vastauksesta valiokunnan jäsenelle? jäsenille? Joo, jos voisitte ystävällisesti että luovuttaa puheenjohtajistolle lukemanne puheen äsken. Voimme jakaa sitten valiokuntaan esimerkiksi. Kiitoksia, Rova Nyt olemme koko, koko, kokouksemme loppuun päässeet, mitä tulee valio, val, valiokunnan Puolan vierailun raportointiin. Otetaan se sitten tähän heti kolmelta äh, alkavan seminaarin äh, alkuun. Kysymys on äh, Itämeren tilanteesta iltapäivällä kestävältä pohjalta. Tavataan silloin.